Liebe Kolleginnen und Kollegen, guten Morgen. Rakkaat kollegat, hyvää huomenta. Pyydän anteeksi, että pääsemme aloittamaan myöhässä. Josko sitten voisimmekin aloitella saman tien. Siirrymme päätelmiin. Työryhmien vastuuesittelijät kertovat meille työryhmien kokouksista. Kuka haluaa aloittaa? Paljon kiitoksia lehdistön edustajat, kiitoksia. Älä, sinäkö haluat aloittaa? Vai Sharon Bowles? Kollega Bowles, olkaa hyvä. Uh, yes, thank you very much. Uh, in the... E- kiitoksia. Talousasianvaliokunnan kokouksessa meillä oli kaksi istuntoa. Ensimmäisessä käsiteltiin sitä, kuka määrittelee Euroopan elpymiselle polut, tiet, ja toinen oli sellainen, jossa käsiteltiin ohjausjaksoa. Pyritäänkö sillä säästöihin vai kasvuun? Ensimmäisessä istunnossa olimme sitä mieltä, että ohjausjaksossa vastuu hieman eh, hälvenee sen suhteen, kuka määrittelee taloudelliset tavoitteet. Se, siitä puuttuu myös demokraattista legitimiteettiä näinä aikoina, joina demokraattisen vastuunoton puute EU-tasolla johtaa yhä enemmän siihen, että Euroopan unionin ei enää uskota entisessä määrin. Osallistujat katsoivat, että Euroopan parlamentti ja kansalliset parlamentit voisivat pyrkiä parantamaan mukanaoloa näissä eri prosesseissa, jotta voidaan varmistaa demokraattinen legitimiteetti ja tehokkuus niin, että kunnioitetaan kaikkia toimijoita ja kaikkien toimijoiden rooleja. Aloitteet, joita hiljan on tehty kuudessa perustajajäsenvaltiossa puhemiesten toimista mainittiin tässä mielessä. Vaikkakaan lopullisen johtopäätöksen ei päästy siitä, mikä olisi paras tapa parantaa demokraattista legitimiteettiä, ja kun ajattelemme ohjausjaksoa ja yhteistyötä kansallisten ja Euroopan parlamentin kanssa, niin kuitenkin työ jatkuu Kyproksen johdolla huhtikuussa Nikosiassa. Tässä istunnossa käsittelimme myös julkisia hyödykkeitä Euroopan tasolla, jota kautta kenties päästäisiin noin 2-3 prosentin osuuteen BKTstä, jonka varattaisiin budjetille EU:ssa. Kuka sitten saa palkkiot ja kuka joutuu kärsimään tappiot? Todettiin, että julkisia hyödykkeitä, tätä yhteistä varallisuutta voidaan hallinnoida kansallisella tasolla, ei pelkästään Euroopan unionin tasolla. Toisessa istunnossa käsittelimme säästökuuria, leikkauksia versus kasvua. Siellä meillä oli äärimmäisen mielenkiintoinen keskustelu asiantuntijoiden näkemysten pohjalta. Heillä oli varsin radikaaleja näkemyksiä. Tarkoituksena oli pikemminkin provosoida kuin päästä yhteiseen lopputulemaan. Molemmat puhujat olivat sitä mieltä, että kriisi on edelleenkin käynnissä, vaikkakin on tiettyjä rohkaisevia merkkejä havaittavissa. E, herra Sin totesi, että kasvua saadaan vain säästöjen budjettikurin kautta. Kasvuohjelmia on esitetty kriisimaissakin niin, että ohjelmat eivät kuitenkaan ole osoittautuneet oikeaksi lääkkeeksi tähän kriisiin, koska EU:ssa on sisäinen kilpailukykyongelma pikemminkin kuin tilapäinen kysynnän puute. Sitten toinen asiantuntijamme totesi, että kriisin olosuhteissa, kun talousnäkymät ovat synkät, niin finanssipoliittiset vipuvaikutukset, kerrannaisvaikutukset ovat korkealla. Hän edisti ajatusta siitä, että pitäisi olla enemmän aikaa vähentää julkista velkaa. Osallistujat oikeastaan hajautuivat äh, poliittisten suuntautumusten mukaan ja alkuperämaittensa mukaan. Tukivat äh, jompaa kumpaa lähestymistapaa. Tässä emme päässeet konsensukseen. Mutta kaiken kaikkiaan talousvaliokunnan istunto mahdollisti kansallisten parlamentin edustajille kokoontua yhdessä, pohtia optioita finanssipolitiikan suhteen ja lisätä tietoisuutta demokraattisen legitimiteettin puutteesta ohjausjakson osalta. Tämä oli mahdollisuus nostaa esille näitä tärkeitä aiheita ja jatkaa tätä asian käsittelyä sekä ohjausjakson tiimoilta että myös velkaongelmien tiimoilta, joita jäsenvaltioissa koetaan. Oh, Paljon kiitoksia. Seuraavana alan euh, Kiitos herra puhemies. Hyvä puhemies. Me keskustelimme pari tuntia Euroopan unionin talousarvion ja kansallisten talousarvioiden suhteesta. Kaiken kaikkiaan varmasti voidaan sanoa, että Eilinen kokous oli aika iso menestys verrattuna aikaisempiin vuosiin. Meillä oli 103 kansallista parlamentaarikkoa mukana. Kaikki jäsenvaltiot olivat edustettuina, paitsi Slovakia, todennäköisesti ihan omista syistä. Neljä puhemiestä oli mukana ja 30 puheenjohtajaa eri valiokunnista. Kansallisten parlamentin edustajien ajatus oli, että meillä olisi samantyyppinen puoliviikkoinen tai viikko keskusteluja niin, että me voisimme antaa eurooppalainen ulottuvuus kansallisille keskusteluille talousarvioista, niin että kun ajatellaan kansallista keskustelua, talousarviosta, niin se olisi kytköksissä Euroopan unionin tasoon ja varmastikin tässä varmasti pystyttiin jotain rakentamaan tulevaisuutta varten. Viime vuonna Euroopan neuvoston puheenjohtaja von Rampau, tervetuloa muuten, valitteli hiukkasen sitä, että, että minulla ei ole ihan vastapuolta siis ikään kuin tämmöistä parlamenttia. Ja meillä on parlamenttien keskeinen vastapuoli. Olisi tietysti varmastikin tämä kokous nyt, joka teidän edessänne on. Ja sitten sisällöstä vielä. Ensinnäkin yhteisön talousarviosta, mitä odotuksia on kansallisella tasolla. Totta kai kuultiin erilaisia äänenpainotuksia maitten mukaan, maataloudessa, rakennerahastoasioissa. Erilaisia mielipiteitä kuultiin näistä aiheista. Sen sijaan oli mielenkiintoista huomata, että on kovin ponnisteltu, että saataisiin jonkinlaista eurooppalaista lisäarvoa. Jos jollekin maalle annetaan enemmän rahaa tai sitten jolta otetaan pois, niin ei se pelkästään joudu siitä, että annetaan lisää rahaa, vaan nimenomaan rahaa Euroopasta, muiden maiden veromaksajien taskusta. Ja mitä sillä tehdään sitten? Ja miten rakennetaan Euroopan unionin talousarvio, niin se edellyttää, että saadaan eurooppalaista lisäarvoa näillä varoilla. Moni puhuja korosti, ja se miellyttänee varmastikin komission puheenjohtajaa, tarvetta vahvistaa myös koulutusta, koulutusta ja ammattikoulutusta ja pitkän aikavälin investointia. Puheenjohtaja Barroso on sanonut aika suorasukaisesti, että nämä ovat sellaisia aiheita, joilla ei ole juurikaan valitsijoita. Neuvostoissa ja kansallisessa parlamentissa kyllä on vastakaikua löydettävissä. Myös mitä kuulimme puheenjohtajavaltio Irlannin edustajalta, varsinkin maissa, joissa kohesiorahastot ovat tärkeässä asemassa, mutta kuitenkin tarvitaan nyt uutta kilpailukykyä, ja sekin onnistuu paljon noitten varojen kautta. Irlanti on yksi esimerkki tästä, että 40 prosenttia tutkimuksen rahoista on pantu pk-yrityksille. Mutta kohesiomaat maat varsinkin, jotka ovat tukiohjelmien piirissä. Ja näiden maiden edustajat korostivat, että tässä oikeastaan mukautustoimien myötä on myös investointihanat kuivuneet. Jos ajatellaan kymmentä kohesiomaata, niiden osuus on kolmannes julkisista investoinneista ja kuutisen maata, jotka edustavat kahta kolmatta osaa. Eli tässä täytyy olla hyvin tarkkana me emme voi hylätä noita maita näinä aikoina, kun siellä on paljon ponnisteltu kuitenkin. Mielenkiintoista oli myös kuulla erästä edustajaa, erästä tärkeästä puolueesta ja hyvin pohjoisesta maasta perinteisesti sellaisesta, joka on hyvin tarkkana raha-asioissa. Sieltä kuultiin, että Euroopan unionin talousarviossa on hyvä, niin se voi myös vakauttaa kansallisia talousarvioita että voidaan joitakin menoja leikata, koska tässä on yhteisvastuullistettu myös joitakin toimintoja. Ajatellaanpa ulkopolitiikkaa. Rovastonillahan on kuitenkin oma verkostonsa ainakin syntymässä. Ehkä voidaan leikata kansallisia verkostoja, tämä koskee tulleja, myös raja- ja poliisilaitosta. Ehkä se voisi olla ensi vuonna yksi teema. Eli miettiä, millä aloilla me voisimme käyttää varoja paremmin ja vähemmän niin, että me kokoaisimme tätä yhteen paremmin. Sitten jos ajatellaan vielä voimavaroja, niin haluaisimme myös tietää, miten kansalliset parlamentaarikot suhtautuvat rahoitukseen ja miten voitaisiin keventää kansallisia talousarvioita, voidaanko puolestaan rahoittaa Euroopan unionin talousarvioita. Vähän tästä puhuttiin kuitenkaan. Kiitos toki Alankomaiden edustajalle, joka totesi, että jos ajatellaan finanssitransaktion veroa muun muassa niissä maissa, joissa se tulee käyttöön, voisi myös jotenkin helpottaa näiden maiden maksuosuutta, jos kerran osa näistä voimavaroista menisi Euroopan unionin talousarvioon. Tästä kuitenkin totean, että kun keskustellaan ensi vuoden EUn talousarviosta, ensi lokakuussa me palaamme tähän täällä, budjettivaliokunta esittää, että ensi kertaa keskustelisimme emme pelkästään menoista, vaan myös eurooppalaisista tuloista. Me aiomme julkaista maakohtaisesti tietoja siitä, kuka maksaa ja mitä EU-talousarvion rahoittamiseksi, mitä ongelmia on, ketkä ovat nykyjärjestelmän etuoikeutettuja ja sitten ne, jotka toisaalta ovat tavallaan nykyisen rahoitusjärjestelmän uhreja. Me toivomme, että näin voidaan vielä keskustelua eteenpäin. Ja sitten parlamentin edustajille on perusteluja käytössään, että voivat sitten laatia omia talousarvioitaan. Yhdessä miettiä meidän kanssamme myös, miten rahoittaa EU-talousarviotaan. Äh, Kiitoksia. Seuraavana Pervance Beres. Kiitos puhemies. Puheenjohtajat, varapuheenjohtaja. Kiitos tästä tapaamisesta, tästä kokoontumisesta sitten kun budjetti sopimus tuli voimaan, niin tämän vuoden kokemukset ovat olleet hyvin erilaisia kuin edellisinä vuosina, ainakin kahdesta syystä. Ensimmäinen on se, että aivan niin kuin Alan Lamassur kuvaili täsmällisin luvuin, on ollut sellainen tuntemus, että osallistuminen on ollut paljon suurempaa kuin ennen kuin sopimus tuli voimaan. Tämä pätee myös Euroopan parlamentin jäsenten osallistumiseen. Usein he eivät välttämättä ole suurelukuisina mukana, mutta tänä vuonna todella tilanne oli toinen. Parlamentaarikkoja oli paljon. Meillä oli rinnakkaisia istuntoja ja tämä on mahdollistanut, ei suinkaan sitä, että olisimme päässeet yhteisiin kantoihin, emmehän me yhteisiä tekstejä tässä laatineet, vaan olemme voineet käydä konkreettista näkemysten vaihtoa toistemme kanssa. Myös poliittisissa perheissä olemme keskustelleet. Maanantai-iltana meillä oli tällaisia kokouksia. Sitten työllisyys- ja sosiaaliasioissa me jaoimme myös työmme kahteen istuntoon. Ensimmäisessä käsiteltiin nuorten työllisyyttä. Meillä oli viiden asiantuntijaparlamentaarikon paneeli. Kollegamme Espanjasta, Aspiros, sitten Kreikan kollegamme ja rova Filatov Suomesta esittelivät nuorten työllisyystilannetta Rova Filatov kuvaili hyvin tarkkaan nuorisotakujärjestelmää sellaisena kuin sitä sovelletaan Suomessa. Yhteenveto tästä keskustelusta oikeastaan voisi olla seuraavan tapainen. Jäsenet kaikkialta Euroopasta, pohjoisesta, etelästä, idästä, lännestä, ei, ei syntynyt minkäänlaisia jakolinjoja oikeastaan. Ensimmäinen toteamus on se, että meillä on poliittinen konsensus sen takana, että me haluamme taistella ympäristötuhoja vastaan, mutta ennen kaikkea täytyy huomioida inhimilliset tuhot, joka johtaa siihen, että syntyy sukupolvi, joka ei pääse töihin. Oli hämmästyttävää havaita, että nyt jo esimerkiksi Suomessa, Itävallassa, Luxemburgissa on käynnissä erilaisia kokeiluja myös Ranskassa. Ja Saksan kollega nosti esille idean siitä, että meillä on nyt tämä transak- finanssitransaktioverohanke ja sitten aloitteita on eri parlamenteissa. Kun ajatellaan nuorisotakuuta, niin meillä voisi olla samantapainen menettely niin, että voidaan lähentyä myös poliittisesti poliittista vastuuta tätä kautta. Sitten toinen huomio liittyy talousasioiden ja sosiaalikysymysten nivoutumiseen. Lissabonin kaikkia velvoitteita ei edelleenkään täytäntöönpanna, koska sosiaaliset kysymykset nähdään ikään kuin taloudellisten kysymysten alisteisina kysymyksinä, eikä nosteta äh, prioriteetteina esille näitä sosiaalisia asioita. Sitten neljäs huomio. Käytiin keskustelua siitä, että koskeeko nuorisotyöttömyys äh, niitä, joilla ei ole tutkintoa. Osa työttömistä toki on tällaisia – mutta ei pidä toimia niin, että ei näe eh, metsää puilta. On myös nuoria, joilla on tutkintoja, he eivät siltikään pääse töihin. Sitten viides huomio, eh, ne välineet, jotka meillä on kasvun käytössä ja päättäväisyys, jolla tartumme sosiaaliseen kysymyksiin. Meillä on ensinnäkin velvoitteita, joiden toteutumista komissio jatkuvasti seuraa. Jäsenvaltiot esittävät omia uudistussuunnitelmiaan, työllisyyssuunnitelmiaan ja sitten on vielä nuorisotakuutavoitteet. Ja viimeinen huomio eh, tuli Ruotsista, eli neuvostossa ei saa vesittää nuorisotakuehdotusta eh, verrattuna siihen, mitä komissio on ehdottanut. Me tiedämme, että jotkut ajattelevat, että Neljä kuukautta äh, on liian lyhyt. Pitäisi pidentää kuuteen kuukauteen tätä kokemusten perusteella Suomesta neljä kuukautta on, on kriittinen aika nuorelle. Tässä on jonkinlainen kynnys, aikakynnys todellakin kyseessä. Sitten oli toinen istunto, jossa käsiteltiin sopeuttumisohjelmia niissä maissa, joilla on rahoitusongelmia. Meillä oli kolme asiantuntijaparlamentaarikkoa tässä puheenvuoroissa ja keskustelussa. Hämmästyttävää oli se, että ohjelmamaiden parlamentaarikot käyttivät etupäässä puheenvuoroja. Latvian kollegamme nosti esille hämmästyttäviä toteamuksia, niin kuin Alan Lamassuh totesi, meillä on kohesiopolitiikkaa, kohesion maat. Siellä yritetään pitää kiinni investoinneista. Ja toisaalta tulokset, joita Latviassa on saatu aikaiseksi, tämä vielä toistettiin, on toteutettu niin, että, että on huomioitu nuoret ennen kaikkea ja 10 prosenttia väestöstä. Sitten totesimme näissä sopeutusohjelmissa olevan tarpeen yhdistää työmarkkinaosapuolet, kansalliset parlamentaarikot, ristiriita näissä kansallisissa sopetusohjelmissa on se, että siinä nämä automaattiset vakauttajat oikeastaan äh, irtautuvat toisistaan tai hajoavat rakenteeltaan. Muistutimme myös siitä, että Euroopan parlamentti ja valiokuntamme jatkuvasti on muistuttanut siitä, että Troikan pitäisi olla kvartetti niin, että ilo olisi mukana silloin, kun näitä sopeutusohjelmia toteutetaan ja laaditaan. Puhuimme myös budjettikurin ja säästöohjelmien kerrannaisvaikutusta, heijasten vaikutuksesta. Totta kai tämä vaikuttaa myös sosiaalipolitiikkaan, jota toteutetaan, ja katsomme, että kesäkuussa neuvoston pitäisi pohtia nimenomaan budjettikurin ja säästöjen vaikutusta tällä tavalla. Kyse on eurooppalaisesta kysymyksestä kaikkien jäsenvaltioiden kannalta, eikä kyse ole pelkästään kahdenvälisistä neuvotteluista tiettyjen maiden välillä. Ja viimeiseksi, ei suinkaan vähimpänä, pohdimme myös rahoitusnäkymiä, rahoituskehystä ja sitä, miten voidaan vakauttaa, vakiinnuttaa sosiaalirahasto – kohesiorahaston yhteydessä. Tässä meillä on komission ehdotus, joka on tärkeä niin, mm. että ei mennä 25 prosentin alapuolelle. Eh, Kiitokset kollega Beres. Hyvät kollegat, niin olemme jo aikataulusta jäljessä ja me sovimme kollegoiden kanssa siten, että komission puheenjohtaja Barroso aloittaa tämän puheenvuorokierroksen. Sitten hän lähtee, koska hän joutuu siirtymään komission kokoukseen. Sama pätee myöskin Van Rompuyhin. Hän lähtee tapaamaan Somilalian presidenttiä. Eli heti oman alustuksensa jälkeen hän lähtee pois. Ja minä ja Irlannin puheenjohtajan valtion edustajat esittävät sitten omat ajatuksensa. Puhemies Schulz, puheenjohtaja Rompäi, puhemies Barrett, Hyvät esittelijät, Sharon Bowles, Alala Massu, Pervons Perez, arvon parlamenttien jäsenet, kansallisesta parlamentista ja Euroopan parlamentista, haluaisin aluksi kiittää teitä kaikkia parlamenttien edustajia tämän tapahtuman järjestämisestä. Olen kiitollinen siitä, että Euroopan parlamentaarinen viikko on nyt jo keskeinen osa meidän ohjausjaksoa käsittelyämme. Kehotan, että vahvistatte edelleen parlamenttien välistä vuoropuhelua ja yhteistyötä tulevina vuosina. Haluaisin myös esittää pahoittelen, että joudun lähtemään tästä aika pian. Olen jo lykännyt komission kokousta kymmeneen, että pääsin tänne alkuun ainakin, mutta Sefcovic, varapuheenjohtaja, joka vastaa myös suhteista kansallisikin parlamentteihin, on läsnä koko keskustelun ajan. Hyvät parlamentin jäsenet, me olemme nyt tienhaarassa Euroopan unionissa ja myös eurooppalainen demokratia on tienhaarassa. Me menemme eteenpäin, syvennämme unioniamme ja niin täytyykin tehdä, jos me haluamme päästä kriisistä kohti vakaampaa ja kestävämpää tulevaisuutta. Siksi sitä meidän täytyy mennä vielä pidemmälle myös kohti todellista eurooppalaista poliittista tilaa. Kyllä, meidän täytyy uudistaa unionia ja haluamme, että saamme tuen kansalaisilta myös demokraattista oikeutusta demokraattisen keskustelun myötä. Minulle demokratia merkitsee parlamentteja. Tarvitsemme Euroopan parlamenttia ja kansallisiakin parlamentteja. Hyvät parlamentin jäsenet, me olemme tulleet aika pitkälle sitten kriisin alkupäivien, kun me olemme jo pystyneet puuttumaan tähän ja olemme vahvistaneet talouksiamme, jotta voisimme vahvistaa hallinnointiakin ja vastata tulevaisuuden haasteisiin. Nyt voidaan jo sanoa, että se ne, jotka eh, väittävät eron hajoavan, olivat väärässä. Nyt on nähty, että 2012 alkaen euroalue, euroalue, muutenkin on pikkusen jo elpymään päin. Markkinaindikaattorit ovat kohentuneet selvästi. Ja oikeastaan tämä on myös seurausta euro- ja Euroopan unionin alueen hallinnoinnin. Ei tämä liity niinkään talouden perustekijöihin. Siksi ensinnä haluaisin kiittää ponnisteluista Euroopan ja kansallisella tasolla. Ne ovat vaivan väärti, mutta toinen viestini on ihan yhtä tärkeä viesti sekin, nimittäin ei tässä ole varaa itse tyytyväisyyteen. Sosiaalinen tilanne on vakava. Työttömyys, varsinkin nuorisotyöttömyys, on suuri murhe meille kaikille. 18 jäsenvaltiossa nuorisotyöttömyys on yli 25 prosenttia. joissa jäsenvaltioissa, kuten olen sanonut aivan selvästi, joissakin jäsenvaltioissa on todellinen sosiaalinen hätätilanne käsissä. Lopuksi useimmat jäsenvaltiot tänä päivänä ovat valmiita tunnustamaan, että täytyy puuttua työttömyyteen myös Euroopan unionin tasolla. Tiedämme, että monet välineet työttömyyden torjumiseksi toteutetaan kansallisella tasolla, mutta totta puhuen emme me voi Euroopan tasollakaan välttää puuttumasta tähän. Jo 2009 tein aloitteen eurooppalaisesta työllisyyshuippukokouksesta. Aikanaan ei kauhean hyvää vastakaikua saatu. Se oli aika suuri pettymys. Nimittäin vain jotkut jäsenvaltiot tämän hyväksyivät. Itse asiassa niin kutsuttu huippukokous oli kahden kesken loppujen lopuksi. Mutta komissio ei jäänyt levämään laakerilleen, vaan ryhtyi toimenpiteisiin. Esimerkiksi meillä oli eri toimintajoukkoja maiden kohdalla, jotka, joissa tilanne on huolestuttavia. Katsottiin, missä tukea eniten tarvittiin. Täällä jo kuultiinkin, että me olemme ja sitten nyt nuorisotakuutakin. Toivottavasti se myös hyväksytään. Selvää kuitenkin on, että meidän täytyy miettiä vielä vahvempia toimenpiteitä työttömyyden ja nuorisotyöttömyyden torjumiseksi. Olen aivan varma, että näin käykin. Minä uskon, että edelleen meillä on aikaa puuttua nuorisotyöttömyyteen, kun keskustelemme tulevista monivuotisista rahoituskehyksistä. Kyllä se onnistuu, jos poliittista tahtoa löytyy asianomaisten välineiden kautta. Jos ajatellaan lyhyellä aikavälillä, niin meidän täytyy ensinnäkin miettiä monivuotisia rahoituspuitteita. Siitä keskustellaan Euroopan neuvostossa ensi viikollakin. Rahoituskehys on yksi väline, mutta hyvin keskeinen osa, kun haluamme korjata kriisin vahinkoja. Se on tärkeää kasvulle, kilpailukyvylle ja työpaikkojen luomiselle. Se on ehdottoman välttämätöntä myös, jotta voidaan antaa uutta pontta investoinnille, varsinkin haavoittuvimmissa maissa ja haavoittuvilla alueilla. Ja vaikkakin rahoituskehys edellyttää myös solidaarisuutta, aivan oikeutetusti niin, ei se ole pelkästään tarkoitettu niille, joissa on vähemmän vaurautta. Ei pelkästään näille alueille, vaan kaikki maat hyötyvät tästä nettotasolla, tästä Euroopan unionin talousarviosta, kuten ilmeisesti keskusteltiinkin teidän istunnoissanne. Rahoituskehys tarjoaa myös vahvimmille jäsenvaltioille eurooppalaisen ulottuvuuden talouskasvussa perusrakenteille, tutkimukselle. Tästä koituu valtavaa hyötyä myös siis heille. Totta puhuen, en oikein ymmärrä, että jotkut hallitukset, jotka puhuvat tarpeesta tukea kasvua, ja ihan oikein niin, ja kilpailukykyyn täytyy panostaa, mutta sitten kun käydään keskusteluja kaikkein tärkeimmästä välineestä, joka meillä on Euroopan tasolla investointien tukemiseksi, niin sitten ei sieltä kuulukaan niin selvää vastausta. Minä en ole luopunut tästä kehyksestä, vaikka paineita onkin paljon. Euroopan parlamentin osa on tärkeä, koska se antaa myös suostumuksensa tälle, ja se on tärkeässä asemassa, että tuloksia saadaan. Sitten meidän täytyy puuttua myös siihen, että voidaan pankkien valvontaa yhdenmukaista. Tässä tarvitaan edistystä myös pankkiunionin tiimalta. Tämä oli aikanaan tärkeä askel, että saatiin tämä mekanismi. Se oli virstan pylväs, ajatellaan pankkiunionin syntymistä. Nyt kuitenkin me tarvitsemme yhteisen kriisiratkaisumekanismin ja olemme tästä tekemässä ehdotuksen vielä komissiossa ennen kesää. Meidän täytyy myös saattaa päätöksen lainsäädäntö budjettikuripaketissa, eli tuupäkissä, ja se auttaa meitä selvitä tulevista myrskyistä. Sen myötä varmasti selviämme tästäkin uskottavuustestistä. Hyvät parlamenttien jäsenet, varsinkin kansallisen parlamenttien jäsenille haluaisin esittää erityisen kiitoksen siitä, että tulitte Brysseliin, tulitte tänne keskustelemaan Euroopan ohjausjakson eri puolista, koska se on varmasti uskottava väline myös taloushallinnoinnissa niin, että voidaan saada aika luottamusta ja luoda työpaikkoja. Me emme saa nyt luopua tästä, että kaikki hidastuisit. Olette keskustelleet pari päivän ajan painopisteistä josta komissiokin on tämän vuoden kasvuselvityksessä ottanut esille. Haluaisimme mennä vielä pidemmälle kuin kasvuselvityksessä mennä. Jos me haluamme saada aikaan pysyvää kasvua, niin on tärkeää, että me ryhdymme toimien pelotta kolmella eri rintamalla. Ensinnäkin itse jäsenvaltioissa niin, että teemme rakenneuudistuksia, jotta voidaan vakauttaa julkistaloutta ja lisätä kilpailukykyä. Meidän pitäisi yhdessä keskittyä edelleen uudistuksiin, niin että saadaan joustavampia työmarkkinoita, myös palvelumarkkinoita. Tämä on avainasemassa myös kilpailukyvyssä. Meidän täytyy sisärakenteissakin, sisämarkkinoilla korostaa perusrakenteita, varsinkin digitaalista puolta ja energiasektoria. Tämä oli myös tärkeässä asema kasvuselvityksessä. Sitten euroalueella täytyy ryhtyä erityistoimiin, että on mahdollista parantaa hallinnointia, tehokkuutta, vaikutuksellisuutta maiden politiikassa. Ja kolmanneksi 27-8 jäsenvaltion kesken täytyy vahvistaa myös vastuunkantoa, yhteisvastuuta, kun emukin on syvenemässä. Ja näin mentäisiin kohti poliittista unionia, niin että valvonta olisi vahvempaa, kuten myös demokraattinen seuranta Euroopan unionin tasolla. Suunnitelma todellisen talousliiton saamiseksi, josta esitimme jotain viime vuonna, antaa uutta suuntaa Euroopan unionin tulevaisuudelle, kuten myös emussa. Siinä mietitään, miten voidaan vahvistaa yhteistyötä, yhdentymistä, rahoitus, budjetti- ja talouspuolella, mutta myös poliittisesti. Siellä on annettu joitakin vastauksia myös jo, esimerkiksi konkreettisia lyhyen aikavälin vastauksia, mutta myös pitkän aikavälin kunnianhimoisempia vastauksia. Osa riippuu poliittisesta tahdosta ja se voi toteutua vain nyt. Osa vaatii perusopimusmuutoksia, mutta aina tarvitaan kuitenkin poliittista keskustelua eri ajatuksista. Hyvät parlamentin jäsenet, viime vuoden kriisi on osoittanut, missä kansallisen tason toimien rajat ovat, ja siksi tarvitaan myös eurooppalaista yhteistyötä ja yhdentymistä. Liian usein ratkaisua suunnitellaan hätätilanteessa. Meidän totta kai täytyy toimia palomiehinäkin, mutta yhtä lailla arkkitehteina. Tarvitaan rakennemuutoksia, pysyviä vastauksia toisaalta myös, ja niitä me työstämme nyt. Olen myös halunnut vahvistaa eurooppalaista demokratiaa niin, että vastuunkanto ja oikeutus vastaisi institutionaalista todellisuutta, kuten aikaisemminkin on tehty Euroopan yhdentymisessä. Euroopan parlamentti ja kansalliset parlamentit ovat tässä hyvin keskeisessä osassa. Euroopan unioni on edelleen hallinnon monen tason ja rakennelma. Siksi tässä tarvitaan päätöksentekoa sillä tasolla, jossa se parhaiten onnistuu, huomioida kaikki tasot silloin, kun vaikutuksia on niillä. Tämä merkitsee, hyvät parlamentin jäsenet, että ainakin se on kristallin se kirkasta, että demokraattinen oikeutus tällä vuosituhannelle onnistuu kansallisella ja eurooppalaisella tasolla. Tätä ei pidä nähdä nollasummapelinä. Nämä ovat täydentäviä tasoja. Tämä parlamentaarinen viikko on yksi osoitus tästä. Ohjausjakso edellyttää parlamentaarista ulottuvuutta selvää on, että monesta asiasta on nyt kyse ja päätöksiä täytyy valmistella tai niitä täytyy tehdä niin, että on siellä mukana sekä Euroopan parlamentti kuten kansallisetkin parlamentit. Olipa kyse talousarviosta, verotuksesta tai sitten makrotaloudesta. Siksi puolan kovasti sitä, että käytetään täysimittaisesti tätä vuoropuhelua, kuten on sovittu myös Sixpackissa. Yhtäältä siellä Euroopan parlamentti ja komissio ja neuvosto, euroryhmä myös – me tarvitsemme parlamentin mukaan ennen kuin neuvosto keskustelee komission vuotuisesta kasvuselvityksestä ja myös ennen kuin hyväksytään maakohtaiset suositukset. Komission ja neuvoston pitäisi olla myös läsnä johdonmukaisesti, kun kansalliset parlamentit ja Euroopan komissio tapaavat. Komissio on halukas käymään keskustelua kansallisten parlamenttien kanssa maakohtaisista suosituksista. Kaiken kaikkiaan tarvitsemme aitoa unionia, mutta se edellyttää myös keskustelua lähestymistavasta talouteen. Se on itsestään selvää. Eli toteutetaan se myös käytännössä. Ja nyt ajankohta on aivan oikea. Mikään vaalikampanja, ajatellaanpa esimerkiksi ensi vuoden parlamentin vaaleja, ole parempi tapa lähentää kansalaisia unionia ja keskustella siitä, mistä on nyt kyse. Se onnistuu myös niin, että me vahvistamme eri välineitä, joita politiikassa käytetään korostetaan myös poliittisten puolueiden asemaa Euroopan tasolla. Me olemme myös esittäneet, että meillä olisi tarjolla oikeus henkilöys eurooppalaisille poliittisille puolueille. Toivottavasti poliittiset puolueet myös edelleen eurooppalaistavat tätä keskustelua ja näitä vaaleja, että me saamme demokraattista eurooppalaista keskustelua. Hyvät parlamenttien jäsenet, lopuksi toteaisin, että askel askeleelta – Euroopan unioni vastaa haasteisiinsa menestyksellisesti ja suoraan. Paljon haasteita on vielä jäljellä, varsinkin sosiaalinen ulottuvuus, mutta edistystä on saatu aikaan puuttumalla merkittäviin rakenne- ja luottamusongelmiin. Ne, jotka keinottelevat eurolla ja arvioivat, että poliittinen pääoma, joka siinä mukana olisi vähäinen, niin osoitetaanpa, että he olivat väärässä. Olko tietoisia, että näin aikoina on syytä investoida myös, koska Investoinnit ovat nyt uudelleen käynnistyvässä ja korostan käynnistymässä ja osoittavat, että se kannattaa. Ja lopuksi vielä vakauttaminen ei ole elpymistä. Voi olla, että tässä markkinoilla on ollut myllerrystä, mutta nyt täytyy saada aika kansalaisten parissa myös luottamusta ja toivoa. Kiitoksia huomiostanne. Oikein paljon kiitoksia arvoisa komission puheenjohtaja. Tiedän, että teillä on melkoinen kiire. Terveiset komission jäsenille. Ja seuraavana puheenvuoron saa Herman van Rompuy, Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja. Olkaa hyvä. Mr. President, Mr. Vice. Herra puhemies, hyvä komission varapuheenjohtaja, arvoisat kollegat, minulla on ilo ja kunnia olla mukana tässä tärkeässä tapahtumassa erityisesti kansallisen parlamentin entisenä puhemiehenä. Olen iloinen voidessani keskustella teidän kanssanne näin vuoden alussa. Vuosi 2013 on lähtenyt liikkeelle paremmissa merkeissä. Euroalueen näkökulmasta katsottuna viestit, niin kuin komission puheenjohtaja sanoi, viestit ovat sellaisia, että pahin on jo takanamme. Nyt on selvää, että euro on ja pysyy. Useimmissa maissa, jopa niissä, joissa tilanne on hankali, hankalin Kreikka, Irlanti, Portugali, Espanja, siellä taloustilanne näyttää paremmalta, vienti kiihtyy ja pirstaloituminen Euroopan alue, euroalueen sisällä on helpottamassa. Nämä ovat tärkeitä viestejä, mutta me emme saa unohtaa, että tie on vielä aika pitkä. Olemme paraikaa siis selviytymässä kaikkien aikojen pahimmasta lamasta sitten 30-luvun. Tämä on todellakin eurolle keskeisin kriisi. Kansalaiset pelkäävät säästöjensä puolesta ja epäilevät siten myöskin itse valuutan tulevaisuudesta. Ja niin mikä olisi pahempi juuri yritysten ja kotitalouksien näkökulmasta katsottuna. Haluaisin korostaa tämän asian tärkeyttä. Euroalueen vakeuttaminen oli kaiken A ja O viimeisen kolmen vuoden aikana siitä yksinkertaista syystä, että ilman vakautta kasvua ei saada aikaiseksi eikä samalla voida myöskään luoda uusia työpaikkoja. Tästäpä syystä vuosi 2012 tulee olemaan käännekohta. Paljon työtä tehtiin jäsenvaltiotasolla, euroalueella ja koko Euroopan unionissa. Mutta vasta kun pöly on laskeutunut, niin sitten kansalaiset ymmärtävät, miten pitkälle olemme yhdessä päässeet. Me olemme aina lähteneet siitä, että me otamme suuremman vastuun ja toimimme myöskin vielä solidaarisemmin. Ja nämä kuuluvat erottamattomasti toisiin. Me olemme, vastuu on kansallisella tasolla juuri finanssipoliittisen sopimuksen täytäntöönpanossa, joka astui voimaan tämän vuoden alussa. Ja tässä tarvitaan myöskin rakenteellisia rohkeita uudistuksia – ne ovat tarpeellisia, vaikkakin hankalia. Lisäksi tarvitsemme solidaarisuutta erityisesti pysyvän pelastusmekanismin aikaansaamisessa, talouden suojaamisessa tällaisten suurimittaisten rahoitusalan sokkien edessä. Me olemme päässeet eteenpäin talouspoliittisessa koordinaatiossa ja pankkiunionin luomisessa, ja näin olemme päässeet eteenpäin olemme pystyneet, pystyneet todellakin valamaan luottamusta euroalueen toimintakykyyn. Me olemme päässeet eteenpäin, vaikka rahoitusmarkkinat ovat asettaneet meille suuria haasteita. Ja ilman näitä haasteitakin uudistukset olisivat olleet tarpeellisia tavalla tai toisella. Ilman euroa ja euron kanssakin rakenteelliset uudistukset olisivat olleet jossain vaiheessa tarpeellisia. Ei ainoastaan siitä syystä, että markkinat aiheuttavat paineita, ne eivät välttämättä toimi aina rationaalisesti, vaan kyse on sellaisista asioista, jotka täytyy vain tunnustaa. Eli kasvu, kilpailukyky, demografiset muutokset ja niin poispäin. Ne täytyy huomioida. Ei ole siis mahdollista saada kasvua aikaiseksi talousarviopuolella ilman uhrauksia. Ja tämä, jos emme olisi reagoineet riittävän ajoissa, niin, tai jos olisimme voineet reagoida paljon aikaisemmin, niin olisimme voineet välttyä suurimmiltakin ongelmilta. Mitä tulee sopeutumistoimenpiteisiin, niin tuloksia on nähtävissä, tilanne paranee Haasteenamme on nyt se, että kun olemme päässeet vakauden ja luottamuksen tielle, jota tarvitaan elpymisessä, niin silti on olemassa aina tietynlaista viipettä ennen kuin todellaista kasvua ja vakautusta voidaan saavuttaa. Ja sitten viivettä syntyy myöskin sen suhteen, että missä vaiheessa kasvua ja työllisyyttä saadaan parannettua. Eli meidän täytyy kaiken voimin keskittyä siihen, että tämä viive olisi mahdollisimman lyhyt. Eli meidän täytyy nopeuttaa elvytystä ja työllisyyden lisäämistä ja meidän täytyy tarkastella kaikkia mahdollisuuksia, miten tähän tilanteeseen päästään. Eli kaikkia käytännönläheisiä ratkaisumalleja tulisi käyttää. Me emme voi jäädä vain odottamaan elpymistä ilman omaa panostustamme. Me tarvitsemme erityistoimenpiteitä ja erityisohjelmia. Ja se lähti liikkeelle siitä, että sovimme kesäkuisessa huippukokouksessa kasvun ja työllisyyden sopeutusohjelmasta ja monet jäsenvaltiot ovat ryhtyneet jo kansallisiin toimenpiteisiin. Eli me tarvitsemme rakenteellista kasvua ilman, ja se pitäisi tapahtua vielä lyhyellä aikavälillä. Kilpailukyvyn lisääminen on kaiken A ja O sillä siihen keskittyy jatkuvasti paineita, ei ainoastaan uusista kasvavista talouksista, kuten Kiinasta. Kun katsotaan Yhdysvaltojen suuntaan, niin siellä energiakustannukset laskevat huomattavassa määrin uudistusohjelmien myötä, ja se on todellakin ikään kuin aloittamassa uutta teollistumisen aikakautta. Ja tästäpä syystä meidän täytyy välittömästi ryhtyä kilpailukyvyn keskeisimpien tekijöiden kehittämiseen – Samalla meidän täytyy varmistaa, että taakka jaetaan oikeudenmukaisesti ja tasaisesti kaikkien kesken sosiaalista koheesiota samalla vaalien. Kaiken vakautustoiminnan keskeisimpänä tavoitteena on kasvu ja työllisyys, eli sosiaalisen ulottuvuuden vahvistaminen. Mutta me emme saa unohtaa juuri politiikkamme sosiaalista ulottuvuutta. Ja tässä yhteydessä saanen kiinnittää huomioon siihen tosiseikkaan, että joulukuisessa huippukokouksessa minua pyydettiin tekemään yhteistyötä komission puheenjohtajan kanssa ja luomaan ehdotuksia sosiaalisen ulottuvuuden vahvistamisesta talous- ja rahoituspoliittisessa toiminnassa. Me haluamme siis kasvua ja työllisyyttä saada aikaiseksi erityisesti euroalueella mutta meillä on olemassa toinenkin hanke, joka liittyy läheisesti näihin mainittuihin tekijöihin. Kyse on pidemmän aikavälin toiminnasta, mutta vaikutuksia on jo nyt nähtävissä. Kyse on siis taloudellisen emun vahvistamisesta. Kriisi on muistuttanut meitä hyvinkin selkeällä tavalla siitä, että todellinen taloudellinen unioni vaatii muutakin kuin yhteisen valuutan käyttöä ongelmien ratkaiseminen edellyttää taloudellisten toimiemme ja rahoituksellisten toimiemme virtaviivaistamista. Ohjelmamme, joka kuuluu kohti todellista eurooppalaista talousunionia, on kaiken lähtökohta ja me olemme päässeet eteenpäin tällä valitulla tiellä. Pankkiunioni suunnitelma tarkoittaa sitä, että voimme arvioida pankkien riskejä ja sitä kautta voimme vähentää riskejä, joka kohdistuu kansalaisiin, kansalaisiin niin siltä pohjalta olemme päässeet jo hyvin pitkälle ja joulukuussa edellisessä huippukokouksessa me sovimme siitä, että tutkimme sitä mahdollisuutta, miten voisimme talouspolitiikkaa virtaviivaista vielä tehokkaammin esimerkiksi kansallisia toimia tarkastelemalla ja tekemällä tiivimpää yhteistyötä kansallisten toimijoiden kesken. Eli keskeisin sanoma, jonka olemme oppineet viime vuosien aikana, on se, että me olemme riippuvaisia toisistamme. Tehtiinpä päätöksiä missä tahansa jäsenvaltiossa, niin ne vaikuttavat muidenkin jäsenvaltioiden toimintakykyyn. Ja kun katsotaan euroalueetta, niin riskaapeli jäsenvaltioiden hallitusten ja pankkien toiminta voi vaarantaa koko euroalueen tulevaisuuden. Me olemme kohdanneet sen haasteen, että miten voimme hallinnoida tätä riippuvuussuhdetta. Ja se tarkoittaa yhteisvastuuta. Me haluamme varmistaa, että jäsenvaltiot voivat tehdä omia tarpeellisia päätöksiään, mutta huomioiden kuitenkin tämän yhteisen ulottuvuuden. Ja tästäpä syystä näiden tehtyjen päätösten aikaansaaminen on erittäin tärkeä, Eli meidän täytyy katsoa jäsenvaltioiden kansalliset tarpeet ja myöskin tämän yhteinen ö, ajatusmalli. Eli tällaista nivoutumista me tarvitsemme. Me olemme tietoisia siitä, että meidän täytyy varmistaa, että kaikki ratkaisut ovat demokraattisesti hyväksyttäjä. Tässä suhteessa parlamentin rooli on keskeinen. Kansalliset ja Euroopan parlamentti eivät kisaile keskenään, vaan ovat saman kolikon kaksi puolta. Jokaisella on omalla tasollaan oma vastuunsa kannettavana ja sitä vastuuta vahvistetaan ja yhteistyötäkin kaivataan. Erityisesti niin kuin pöytäkirjassa yksi ja sen artiklassa yhdeksäs sanotaan – Minä omalta osaltani ja uskon, että komission puheenjohtajakin on sitä mieltä, että me olemme valmiita tekemään kanssanne yhteistyötä, kun uusia välineitä ja mekanismeja ollaan ottamassa käyttöön tai vanhoja vahvistetaan. Me haluamme vaalia avoimuutta, vastuuvelvollisuutta ja valvontaa tässä tiivistetyssä taloudellisessa toiminnassa. Tämä on tärkeää sillä me tarvitsemme sellaisia instituutioita, jotka kykenevät vastaamaan näihin taloudellisiin ja sosiaalisiin haasteisiin kasvun ja työllisyyden varmistamiseksi. Ohjausjakso on tarpeen, jotta voimme vastustaa tätä markkinoiden aiheuttamaa painetta. Ja tässä työssä teidän tehtävänne on erittäin keskeinen. Kiitoksia. Arvoisa Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja. Oikein paljon kiitoksia. Dank. Sydämelliset kiitokset. Seuraavaksi puheenvuoron saa Irlannin parlamentin puhemies Jean Barrett. Olkaa hyvä. Uh, President Schultz, um, Puhemies Schultz, varapuheenjohtaja, hyvät parlamentaarikot, arvovieraat. Minulla on ilo osallistua tämän päivän kokoukseen. Kiitos kutsusta. Pitkäaikaisena parlamentaarikkona arvostan sitä panosta, jonka me voimme antaa käsittelemällä näitä kysymyksiä ja tarkastelemalla täytäntöönpanotoimia. Olen kuunnellut puhemies Schulzin puheenvuoron hyvin tarkkaan tarkkaan. Silloin kun vierailitte Irlannin parlamentissa viime lokakuussa, mainitsitte, että valvonta parlamentaarisesti on rapautunut. Minun oma kantani on hyvin selkeä. Tuen sitä ajatusta, että parlamentti on valittu kansalaisten edustuslaitos ja sillä pitäisi olla laaja rooli, kun ajatellaan päätöksentekoa ja valvontaa. Näin ollen parlamenttien välinen foorumi on käsitteenä kannatettava. Näin me voimme kaikki vaihtaa näkemyksiämme sekä kansallisesti että Euroopan tasolla. Katson myös, että on soveliasta, että tämä parlamentaarinen viikko järjestetään vain viikko sen jälkeen, kun käynnistyi teemavuosi, kansalaisten teemavuosi Euroopassa. Näin meillä on mahdollisuus juhlia ja muistuttaa niistä oikeuksista ja eduista, joita Euroopan unionin kansalaiset voivat, joista he voivat nauttia. Kansalaisilla on mahdollisuus olla tämän heidän unionin kansalainen ja jäsen. Valitettavasti rahoituskriisin takia avointa poliittista keskustelua on ollut varsin vähän hyvin tärkeistä kysymyksistä Euroopan unionin rakentamiseen liittyen, esimerkiksi ympäristö, turvallisuuskysymykset. Niin ikään on tärkeää, että me unohda näistä rahoitusongelmista huolimatta, emme unohtaisi kehitysmaiden ongelmia. He edelleenkin tarvitsevat apuamme. Parlamentaarikot sekä Euroopan tasolla että kansallisesti voivat olla tärkeässä roolissa, kun kehitetään sellaista politiikkaa, joka auttaisi tässä asiassa. Edelliset puhujat ovat nostaneet esille työttömyysongelman. Irlannissa ja varmasti myös muualla on paljon työttömiä päteviä työntekijöitä, esimerkiksi insinöörejä, puuseppiä, muurareita, aivan kaikkia. Työttömät saavat työttömyystukea. Olen edistänyt sellaista ajatusta, että sekä kansallisesta että Euroopan tasolla pitäisi olla järjestelmä, jonka puitteissa työttömille tarjottaisiin mahdollisuutta osallistua kehitysmaan hankkeisiin. He voisivat säilyttää työttömyysetuisuutensa ja käyttää taitojansa kouluttaakseen ihmisiä kehitysmaissa niin, että siellä saataisiin päivitystä taitotasoon. Esimerkiksi rakentaminen, kotien, ra- koulujen, sairaaloiden rakentaminen on tärkeää toimintaa. On monia tapoja, joilla me yhdessä voimme parantaa kehitysmaiden ihmisten asemaa. Ennen kaikkea tämä osoittaisi, että Euroopassa kyse on muustakin kuin rahamaailmasta. Me kaikki kärsimme suuresta nuorisotyöttömyydestä. Tilanne on kestämätön. Ei voi ajatella, että 25 prosenttia ihmisistä vain matelee kaduilla mitään tekemättömänä. ja on kuitenkin saanut koulutusta 14-15 vuoden ajan. Täytyy paneutua siihen tapaan, jolla EU-varoja käytetään. Täytyy ottaa käyttöön uusia tapoja ratkaista tätä asiaa. Tämä koskee kaikkia parlamentteja. Ajattelin, että olisi hyödyllistä hieman tarjota päivitettyä tietoa Irlannin taloustilanteesta ja mihin ollaan menossa. jos ihmiset epäröivät EUn jäsenyyden hyötyjä, niin sitten todellakaan ette tunne, ketä, ketä ystävänne ovat. Voin todeta, että kollegat ja EU on ollut Irlannin rinnalla meidän tarpeen aikoinamme. Meidän uudistus- ja vakautusohjelma on ollut loppujen lopuksi hyödyllinen harjoitus. Toki ajat ovat olleet vaikeat. Tämä tarkoittaa sitä, että 2014 lopussa 37 500 äh, virkamiesten, valtio, valtion virkamiesten määrä on vähentynyt ja palkat, palkkoja on leikattu. Totta kai myös poliitikot äh, ovat äh, joutuneet tinkimään. Sitten terveyden alalla on tehty leikkauksia ja veropohjaa on laajennettu esimerkiksi uudella kiinteistöverolla. Ja sitten tuloverojen suhteen 2008 verotaso Irlannissa oli 43,7 prosenttia. 2012, neljä vuotta myöhemmin, veroaste on 52 prosentissa ja tässä puhutaan noin 33 000 verotuloista. Tässä otetaan huomioon myös pakolliset sosiaalimaksut. Olemme välttäneet sellaisia veroja, jotka estäisivät työllistymistä. Työvoimakustannukset eivät saa myöskään estää meidän kilpailukykyämme kansainvälisesti. Viennin täytyy vetää. Olen aikaisemmin todennut, että EU-kumppanimme ovat tukeneet meitä tässä työssä. Kansallisessa päätöksenteossa totta kai täytyy muistaa Irlannin kansantahto ennen kaikkea. E, tämän työn täytyy jatkua myös jatkossa. Me tarvitsemme tukea Euroopan parlamentista ja myös muista parlamenteista, jotta me varmistaa, että löydämme myönteiset ratkaisut velkaantumisongelman Irlannissa ja voimme täytäntöönpanna panna neuvoston päätöksiä 29. kesäkuuta 2012. Muistutan vielä puhemies Schulzin kaunista sanoista viime lokakuulta, kun yksi perheenjäsen ajautuu ongelmiin, niin muut ojentavat auttavan kätensä. Näin hän sanoi. Kaikkien edun mukaista on, että Irlanti pääsee mahdollisimman nopeasti pois tästä ohjelmasta. Tähän me pääsemme niillä toimilla, joihin itse olemme ryhtyneet ja myös Euroopan unionin kumppaneittemme tuella. Viime vuodet ovat olleet äärimmäisen vaikeita Euroopan unionin hallinnon näkökulmasta. Pankkikriisi, velkakriisi, työttömyys, rahoituskriisi – kansalaisille kaikki tämä on ollut hyvin vaikeata. Eurooppa on päässyt pitkälle viime vuosien aikana. Meille on jatkuvasti todettu, että euro ei selviytyisi ja olisi todellinen mahdollisuus siitä, että unioni sirpaloituisi, hajoaisi. Lehdet ovat olleet täynnänsä skenaarioita siitä, mitä tapahtuisi näiden järkyttävien tapahtumien seurauksena. Irlannissa 2013 euro on käytössä ja vahvistuu. Pankit tekevät rakenneuudistuksia. Tilanne on hallinnassa, vaikkakin paljon on vielä työsarkaa. Meillä on edelleenkin 27 jäsenvaltiota ja muut, muita halukkaita liittyjiä. Kyllä täytyy antaa myös kiitosta Euroopan johtajille näistä saavutuksista. Olen optimisti. En tietenkään jätä unholaan niitä ongelmia, joita meillä edelleenkin on ratkaistavana. Yksi iso kysymys on tiedotusvaje, joka on olemassa Euroopan hankkeen välillä ja toisaalta kansalaisten välillä. Liian usein kuulemme EUsta ainoastaan kielteisessä mielessä uusia sääntöjä, uusia asetuksia, tehdään, on sanktioita jäsenvaltioiden niskassa painamassa. Meidän pitäisi tehdä enemmän, on viestittävää avoimemmin kansalaisille niistä eduista, joita EUn jäsenyys tuo mukanaan. Tämä on se ydin, johon meidän pitäisi toiminnassamme pyrkiä yhteistyössä kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin kesken. Niin kuin sanoin, olen ollut pitkään mukana näissä kuvioissa lähestulkoon 40 vuotta julkisessa elämässä. Heti sen jälkeen, kun Irlanti liittyi Euroopan unioniin, aloitin oman työni tällä saralla 73. Aina on ollut jonkinlaista epäilystä, mustasukkaisuutta, pelkoa siitä, että Euroopan parlamentti valtaisi alaa kansallisilta parlamentilta ja kaikkia näitä kauheuksia tapahtuisi. Näin ei ole käynyt. Kun vuodet ovat vierineet, niin ihmiset ovat oppineet ymmärtämään, että yhteistyöllä me saavutamme paljon. Toivo vilpittömästi, että kun tämä viestintäasia otetaan ratkaistavaksi, niin se toteutetaan tasapainoisesti. tasapainoisesti me kaikki haluamme jonkinlaista parlamentaarista TV-kanavan toimintaa. Haluaisin, että meillä olisi kanava, jossa voisi seurata Euroopan parlamentin eh, työntekoa. Tätä voitaisiin seurata Irlannissa, voisi seurata Euroopan parlamentin valiokuntien työntekoa. Haluaisin nähdä komission istuntoja, joita voisi seurata televisiosta. Haluaisin nähdä neuvoston kokouksia, joita näytettäisiin televisiokanavillamme. Euroopan kansalaiset kuulisivat, näkisivät, mitä tapahtuu Euroopan tasolla ja myös kansallisesti. Tämä olisi meille vain ja ainoastaan hyväksi. Pitäisi varmistaa, että myös Euroopan kysymykset tulevat paikallisiksi kysymyksiksi, koska poliitikothan ovat paikallisia poliitikkoja. Kollegoiden kanssa parlamentissa, komissiossa, toivottavasti voimme toimia niin, että puheenjohtajakaudella voimme pohtia tapoja viestiä paremmin, niin että otamme huomioon tämän viestintävajeen, joka meillä on Euroopan parlamentti on lähdössä vaaleihin ensi vuonna. Kaikille teille onnea vaaleja silmällä pitäen ja hyvää jatkoa. Vielen Dank, Paljon kiitoksia kollega Barrett. Hyvät kollegat, Hyvät naiset ja herrat, eräs kuuluisa saksalainen koomikko Karl Valentin nimeltään vieraili Bayerin parlamentissa ja totesi, että nyt minä tiedän, mistä parlamentarismissa on kyse. Kaikki on oikeastaan tullut jo sanottua, mutta ei vielä kaikkien toimesta. Ja tästä syystä minä en sano enää mitään, sillä kaikki on tullut jo sanottua. Erityiskiitos kuuluu Irlannin parlamentin puhemielelle. Hän puhui suoraan sydämestämme. Tämä Europarl TV-hanke on täällä jo toteutettu ja sitä olisi helppo lähteä linkittämään kansallisiin vastaaviin järjestelmiin. Ja tämä pitäisi toteuttaa. Jos Irlannista tämä lähtisi liikkeelle, niin kyllä muut seuraisivat perässä. Ehdottaisin seuraavaa. Aloitetaan nyt yleiskeskustelu. Anni Podimaatta kollegani johtaa tätä keskustelua. Minä joudun valitettavasti lähtemään täältä, sillä tapaan täällä Liettuan pääministerin ja hänen jälkeen Pohjois-Irlannin ensimmäisen äh, pääministerin ja varapääministerin ja tästä suusta joudun lähtemään, mutta sitä ennen toteasin vielä seuraavaa. Alkuun kiittäisin kaikkia läsnäolostanne ja muistuttaisin samalla tästä, tämästä, tästä päivästä. Elämme tammikuun 30. päivää 80 vuotta sitten – sai alkunsa koko man, mantereemme synkin ajanjakso. Vuonna 1933 Adolf Hitler, ihmiskunnan vihollinen, sai vallan itselleen. Tämä tulisi pitää mielessä. Ne lapset, jotka syntyivät tänä nimenomaisena päivänä, he elivät terror, terrorin, tuhon, vihan ja ihmisten tappamisen ilmapiirissä ensimmäiset 12 vuotta. 80 vuotta myöhemmin Euroopan yhdentymisen avulla me nyt olemme onnistuneet pääsemään tähän tilanteeseen, että edustamme täällä 27 jäsenvaltiota, kaikkia rotuja, kaikkia ihmisiä, kaikkia ajatuksia tässä yhdessä ja samassa salissa ja keskustelemme niiden lasten tulevaisuudesta, jotka syntyvät tänään. Siis teemme yhteistyötä, emme taistele toisiamme vastaan. Juuri tällaisina päivinä meidän täytyy muistaa, minkälaisesta hienosta edistysaskeleesta on kyse. Miten me kykenemmekään toimimaan nyt näin? Siksi voimme puhua todellisesta edistyksellisestä ja edustuksellisesta demokratiasta. Tätä henkeä täytyy vaalia eurooppalaisella ja kansallisella tasolla. Näin voimme välttyä siltä, että sellaiset rikolliset kuin Hitler voivat saada vallan itselleen ja tuhoavat koko maailman. Me tarvitsemme tätä eurooppalaista yhteistyötä ja tässä hengessä meidän tulisi jatkaa yhteistyötämme. Paljon kiitoksia. ladies and gentlemen, dear colleagues. No niin, hyvät naiset ja herrat, hyvät kollegat, näiden kauniitten sanojen jälkeen parlamentarismista ja sen sellaisesta, niin eiköhän nyt ole meidän vuoromme tullut kansallisesta parlamentista ja Euroopan parlamentista, kuten näiden päivien aikana tehtykin, toissa päivänä ja eilen. Eli tartumme toimeen ja osoitamme, mikä suuri arvo parlamentarismilla on. Kuten kaikki arvokkaat puhujat totesivatkin, sillä on iso arvo ja se on suuressa vaarassa tänä päivänä. Eli nyt avaan keskustelun. Muistuttaisin, että teillä on puheenvuoro lomake kansioissanne. Siinä voitte ilmoittaa puhehaluistanne. Ja jos niin haluatte, niin täyttäkää tämä lomake, toimittakaa se meille. Muistuttaisin myös, että tämä koskee sekä kansallisten parlamenttien että Euroopan parlamentin jäseniä. Sitten puheajasta. Se on kolme minuuttia. Voi olla, että joudumme sitä vielä rukkaamaan, jos aika rientää. Sama menettely kuin eilenkin, eli ensin kaksi kansallisten parlamentin jäsentä ja sen jälkeen yksi jäsen Euroopan parlamentista. Eli sana on vapaa ja ensimmäisenä Helka Tryppel ensimmäisenä. Hän on budjettivaliokunnan saksalainen koordinaattori vihreistä. Rouva Tryppel, olkaa hyvä. But uh, I'm a member of European. Minä olen Euroopan parlamentin jäsen. Minä olen Euroopan parlamentin jäsen. Kenties yritetään ensin löytää kaksi kansallista parlamentaarikkoa ja sitten minä. Yes, but I don't have any other Yeah, yeah. Yes, but this is Yes, I'm sorry, Mrs. Anteeksi, Rova Tryppel, tässä oli hiukkasen hämmennystä näiden lomakkeiden kanssa, eli pyytäisin Rova Gutler Bettina Saksasta puhumaan kolme minuuttia. Äh, Bettina Kuttler. Ja, Frau Vorsitzende, äh, meine äh, Damen und Herren. Niin, puheenjohtaja, minun nimeni on Bettina Kudla. Hyvät naiset ja herrat, Minusta on hyvä ajatus, että tapamme näin parlamenttien välisessä konferenssissa. Olemme korostaneet sitä merkittävää roolia, joka kansallisella parlamentilla on. Meidän on ymmärrettävä, että päätöksiä ei voida tehdä ilman demokraattista oikeutusta, legitimiteettiä, jonka päätöksille saamme parlamentaarisen valvonnan kautta. On mainittu mahdollinen yhdistyneen kuningaskunnan järjestämä kansanäänestys. Miksi kansanäänestyksiä pelätään niin kovasti? Varmaankin kansanäänestyksiä pitäisi suosia enemmänkin. Kun lähdetään siitä oletuksesta, että kansalaiset, väestö on pääasiassa Eurooppa-myönteistä. Kansanäänestystä tulisi pelätä vain siinä tapauksessa, jos me oletamme saavamme ei-vastauksen. Jos me katsomme, että ihmiset eivät halua Euroopan unionia. Jos me katsomme, että kansallisilla parlamenteilla ei ole vaikutusvaltaa päätöksentekoon Brysselissä kävisin lävitse muutamia kysymyksiä, joita viime päivinä olemme käsitelleet. Komission puheenjohtaja Barroso korosti sitä, että on hyvin tärkeää saada eurooppalaista lisäarvoa silloin, kun kyse on keskusteluista monivuotisen rahoituskehyksen yhteydessä. Haluaisin korostaa sitä, että meidän tulee katsoa sitä, mitä meillä jo on olemassa. Eli ne menot, jotka on merkattu tai jotka merkataan rahoituskehyksiin, niin ne täytyy ensin toteuttaa. Eli me tiedämme, että meillä on 250 miljardia euroa reserveissä, jotka liittyvät projekteihin, jotka vielä on käytettävissä. Ja nämä varat tulee ensin käyttää, nämä projektit tulee ensin toteuttaa ennen kuin lähdemme esittämään uusia rahoituksellisia vaatimuksia. Mitä tulee sitten nuorisotakuu kysymykseen, niin saaneen selvittää, mikä on Saksan hallituksen kansa, kanta. Hallituksemme on tyytyväinen siihen, että kansalliset hallitukset haluavat panostaa nuorisotakuun järjestelmään, sillä nuorisolle pitää tarjota tulevaisuuden näkymiä. Mutta tällaiset takujärjestelmät, ne ovat kansalliseen toimintaan toimintaan liittyviä ratkaisumalleja. Suomessa voidaan päättää tällaisen takuun myöntämisestä, mutta samalla meidän tulisi tarkastella myöskin sitä, että ovatko tällaiset valtiolliset takeet enemmänkin taakka valtioille, kun me tiedämme, että hallitukset myöntävät jotain, mitä ei voida käytännössä toteuttaa, eli että emme voi käytännössä sillä ratkaista nuorisotyöttömyysongelmaa. Meidän pitää luoda sellaiset mahdollisuudet, jotta yrittäjyyttä voidaan luoda ja että yritykset tarjoavat työpaikkoja. Jäsenvaltiot ja hallitukset eivät voi sitä taata. Sosiaalinen toiminta tarkoittaa työpaikkojen luomista ja investointien, niin anteeksi, kun katson niin, tässä valitettavasti ei ole mitään kelloa, jota voisin seurata. Olette ylittänyt jo teille menetyn ajan. No, ihan lyhyesti toteaisin vielä sen verran, että me emme saa tehdä sellaisia päätöksiä, joiden takana ei ole demokraattinen legitimiteetti. Se perustuu, se liittyy myöskin pankkivalvontaan ja vakausmekanismiin. Minua hiukan ihmetytti se, että komissio puhuu vain ja ainoastaan pankkiunionista eikä pankkien valvonnasta. Kansallinen parlamentti on sitä mieltä, että liittopäivien pitää hyväksyä systeemirelevanttien pankkien valvonta, mutta pankkiunioni, joka tarkoittaa myöskin tällaista yhteistä äh, takuujärjestelmää, niin sitä emme voi hyväksyä, sillä sillä ei olisi demokraattista legitimiteettiä taustallaan. Kiitoksia. Kiitos. Sitten kysyn, onko kello jo toiminnassa. Teidän täytyy noudattaa aikaan, nimittäin kaikki puhujat. Selvä. Seuraavaksi puheenvuoron saa Vikos Pimenos. Oh, hän tulee Eurooppa-asiain valiokunnasta Latviasta. Okay. Yes, uh, thank you, Madam Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Aion puhua nyt Latviaa. Euroopan unionin monivuotinen rahoituskehitys, kehys vuoteen 2020 asti on erittäin tärkeää Latvialle. Mutta on erittäin tärkeää, miten se kasataan. Meidän taloutemme ovat yhä enemmän keskenään riippuvaisia. Ja meidän olemme erityisen riippuvainen myös niistä varoista, joita kehyksestä saadaan. Me olemme siitä paljon käymässä keskustelua nyt. Me tarvitsemme myös varoja kohesiorahastosta. Puolitoista prosenttia on sen osuus meidän bkt BKT-stamme. Vaikuttaa siltä, että kohesiorahoitus puolestaan pienenä verrattuna edelliseen ohjelmointijaksoon. Paljon tämä liittyy taloudelliseen tilanteen. Voi olla että tarkkaan ei tiedä, kuinka paljon se on. Jos ajatellaan tulevaa ohjelmakautta eri maissa, niin sielläkin on tehty laskelmia edellisten BKT-indikaattoreiden pohjalta. Latvian kohdalla tämä olisi kuitenkin kielteinen vaikutuksiltaan, koska sitten kriisin alun meillä on pudotus ollut erittäin nopea ja siksi indikaattoritkin ovat menneet selvästi alaspäin. Latvian parlamentissa olemme sitä mieltä, että meidän pitäisi olla jotenkin eriytetty nämä varat, kun ajatellaan niitä maita, joissa 2008 ja 2010 kokivat romahduksen BKT-kasvussa. Ehkä suuremman romahduksen kuin keskimäärin EU-ssa. Puolestaan ne maat, joissa käyttöaste on ollut erittäin korkea, niitä pitäisi jotenkin hyötyä myös siitä, kun jos rahoituksen pitäisi jotenkin päästä sellaiselle tasolle, että myös tavoit 2020 tavoitteet saavutettaisiin. Sitten maatalouspolitiikasta. Jos ajatellaan suoria tukia, niin ovat olleet alhaisempia kuin kaikissa jäsenvaltiossa keskimäärin. Se on ollut noin 34 prosenttia EUn keskiarvosta. Me olemme sitä mieltä, että meillä pitäisi olla jonkinlainen vähimmäistaso suorille tuille. Ja sen pitäisi perustua jonkinlaiseen keskiarvoon suorista tuista. Eli myös jos ajatellaan jälleen Eurooppa 2020 tavoitteita, niin siinäkin ei vielä päästä riittäville tasoille. Tätä pitäisi kuitenkaan viedä pois maaseudun kehittämisestä tai kalataloudesta. Haluaisin korostaa sitä, että alhaisempi taso rahoituksessa selvästi heikentäisi tilannetta maissa, jotka ovat juuri ehkä selviytymässä kriisistä. Thank you very much. Now... Kiitoksia kovasti. Sitten hyvä kollega Helga. This is, uh, president. Kiitos puheenjohtaja. Ich würde gern... Rakkaat kollegat, haluaisin ottaa esille pari keskeistä ajatusta, jotka kuulimme tänä aamuna. Ensimmäinen, sen esitti komission puheenjohtaja Barroso. Hän totesi, että eurooppalainen demokratia perustuu siihen, että vahvistamme eurooppalaista Euroopan parlamenttia ja kansallisia parlamentteja suhteessa neuvostoon. Tämä on keskeinen viesti ja se tarkoittaa sitä, että te kansallisella tasolla ja me täällä meidän tulisi tehdä tiiviistä yhteistyötä, jotta voimme käyttää tätä rooliamme keskusteluissa neuvoston kanssa, valvoa heidän toimintaa, eli käydä todellista vuoropuhelua parlamenttien välillä ja myöskin neuvoston kanssa. Toinen keskeinen viesti on se, että kun luki Financial Timesia, niin finanssitransaktioveromaat il- ovat ilmoittaneet, että tulotaso on noin 30-35 miljardia euroa, eli melkoinen potti. Ja tehän tiedät, että paraikaa neuvottelemme monivuotisista rahoituskehyksistä. Ja jos tällainen summa, joka on noin neljännes unionin talousarviosta, niin kyllähän se on melkoinen rahamäärä. Otan tämän asian esille siitä syystä, koska jäsenvaltioiden kanssa taistellaan lähinnä siitä, että kuka nämä varat kerää ja minne ne menevät. Jäsenvaltiot ovat sitä mieltä, että rahat siirretään kansalliselle parlamentille, mutta Euroopan parlamentissa suuri enemmistö on ilmoittanut, että olisi erittäin tärkeää, että tämä finanssitransaktiovero siirrettäisiin omina varoina unionin budjettiin ja kansalliset maksuosuudet PKT, BKTstä laskettaisiin. Näin voitaisiin vastata siihen kysymykseen, joka on esitetty kriisin aikoina, eli on kysytty, mistä saadaan budjettiin rahaa. Euroopan budjettiin rahaa. Tämä on tästä syystä erittäin tärkeä asia. Tiedän, että se on kansallisella tasolla, erityisesti Irlannissa, yhdistyneessä kuningaskunnassa ja muuallakin kiistanalainen kysymys, mutta toivoisin, että pohtisitte asiaa uudemman kerran, sillä ensi viikolla järjestetään ylimääräinen huippukokous, siellä asia on uudemman kerran pöydällä. Ja olisi hienoa, jos Euroopan parlamentin lisäksi myöskin kansallisella parlamentilla olisi asian liittyen selkeä näkemys. Kiitoksia. Kiitos Trippel ja kiitos, että myös puolsitte vielä finanssitransaktiota. transaktiota sitten Alankomaista herra Servas. Yes, uh, thank you, Chair. Um, let me start by... Kiitos puheenjohtaja. Alkuun toteaisin, että minä ja me olimme hieman pettyneitä siitä, että komission puheenjohtaja ja neuvoston puheenjohtaja joutuivat puheensa jälkeen poistumaan paikalta. He eivät osallistu keskusteluun. Toki sen lisäksi, että toteaa, että kansalliset parlamentit ovat tärkeitä, pitäisi myös keskustella meidän kanssamme. Ehkä kuitenkin Sefkovicilta voidaan vielä kysymyksiä kysyä. Viime päivien aikana olemme keskustelleet siitä roolista, joka kansallisella parlamentilla on oman hallituksensa valvojina. On puhuttu legitiimiydestä ja avoimuudesta. No sitten avoimuuskysymykseen. Alankomaiden parlamentissa on suuri huoli tästä aiheesta. Viime vuosien aikana on ollut paljon huippukokouksia. Valmistelu on ollut läpinäkymätöntä pikemminkin. Kun katsotaan joulukuun huippukokousta, niin viikko ennen neuvostoa komissio ja Baroson luonnos julkaistiin ja muutama päivä ennen huippukokousta Van Rompuyn paperi julkaistiin meille parlamentissa. Oli aivan mahdotonta käydä todellista keskustelua näistä asiakirjoista. Lisäksi neuvoston päätelmäluonnokset eivät ole avoimia suurelle yleisölle. Tämä tarkoittaa sitä, että me joskus saamme ne luottavaksemme, mutta niihin ei voida keskustelussa viitata. Ne eivät ole julkisesti saatavilla. Kysymys komission jäsenelle kuuluukin, miten avoimuutta Euroopan päätöksenteossa voisin todella lisätä, ja olisiko hän sillä kannalla, niin kuin me olemme, että neuvoston asiakirjat olisivat avoimia sekä suurelle yleisölle että parlamenteille. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia kovasti, herra Kruf Belgiasta. Mikrofoni. Kollegas rouva puheenjohtaja, arvoisa kollega. Kun seuraa tätä keskustelua, niin tämä legitimiteettikysymys on tullut esille. Täällä on puolesta puhujia ja he ovat mielellään sanomassa, että ei tai sitten kyllä, mutta ei ehkä sittenkään. Eli välttämättä tämä ei todellakaan edusta tätä legitimiteettiä. Nyt kyse on siitä, että keskustelemme Euroopan parlamentin valitusta parlamentista, sen legitimiteetistä. Se on aktiivinen demokraattisella tasolla, mutta kuitenkin se on vastuusta vain ainoastaan pien murto-osasta sellaisista ohjelmista, joita Euroopan unionin tasolla pannaan täytäntöön. Ja me tiedämme myöskin, että monilla parlamenteilla on keskeinen toimivalta. Ja olen seurannut tilannetta kymmenien vuosien ajan ja olen myöskin toiminut puhemiehen ominaisuudessa ja olen tietoinen siitä, että aika vaikeaa on saada keskustelua eurooppalaisesta ulottuvuudesta kansalliseen parlamenttiin. Ennen Herman van Römpöytä toimin puhemiehen ominaisuudessa ja sääntelystä huolimatta, vaikkakin totesimme, että eurooppalaisista asioista olisi keskusteltava, niin silti todellista keskustelua ei saatu aikaiseksi. Mutta tilanne on muuttunut, sillä nyt Eurooppa puuttuu tilanteeseen, puututaan budjettikysymyksiin, euroalueen tulevaisuuteen, katsotaan myöskin työllisyys- ja sosiaalipolitiikkaa, ja sitten huomataan kansallisella tasolla, että Eurooppa puuttuu kansallisiin toimiin, ei mihinkään yleispäteviin kysymyksiin, vaan myöskin sellaisiin asioihin, jotka ovat kansallisesta näkökulmasta katsottuna erittäin tar- tärkeitä arkaluontoisia. Ja nyt kysyisinkin, että kun me nyt puhumme subsidiariteettiperiaatteesta, niin Voidaanko sitä lähteä laajentamaan näin laajoihin tärkeisiin kysymyksiin? Pitäisiköhän meidän varmistaa, että tässä todellakin huomioitaan myöskin tämä kansallinen ulottuvuus? Kiitoksia. Kiitoksia kovasti, herra De Croo. Hyvät kollegat, muistuttaisin teille, että puheenjohtaja Barroso lähti, mutta varapuheenjohtaja Sefkovic toki on paikalla – Tämän ensimmäisen kierroksen päätteeksi annan heille puheenvuoron, koska tässä nyt aika näyttäisi olevan käytettävissä, niin te saatte tilaisuuden esittää kysymyksiä toisellakin kierroksella. Eli nyt kollega Van Gonch. Merci Annie. Euh, je souhaitais pas forcément parler Kiitoksia nyt välttämättä halunnut puhua, koska eilen jo puhuin vuotuisesta rahoitusselvityksestä. Se näyttäisi olevan tässä tärkeässä asemassa, mutta se nyt ei ole mikään säädös. Ja täällä me olemme keskustelemassa monesta mielenkiintoista aiheesta, mutta haluaisin kuitenkin reagoida siihen, mitä kollegamme Saksan liittopäiviltä totesi hän tuomitsi tämän epädemokraattisen puolen pankkiunionissa, mutta eikö se ollut liittokansleri, joka kuitenkin nosti tämän kissan pöydälle pankkiunionista niin, että saataisiin uutta pääomaa Espanjan pankeille. Ja näin varmasti vältyttiin toiselta pankkikriisiltä, joka olisi ollut aika iso Euroopassa. Pankkiunioni tänä päivänä on sellainen haaste, että me haluamme nyt sitten päästä integraatiossa eteenpäin askeleen. Saksa näiltä osin on myös tässä jatkuvasti tivannut, että mentäisiin tähän suuntaan, liittovaltion suuntaan. Täällä Euroopan parlamentissa SD-ryhmässä varsinkin me totta kai puolamme suurelta osin tätä liittovaltiokehitystä, mutta se edellyttää, että se on myös demokraattinen eikä tätä saa unohtaa keskustelusta. Varsinkin kansalliset parlamentit ovat tässä tärkeässä osassa, eli kotimaassaan. Ja totta kai hallituksen täytyy sielläkin demokraattisesti valvota, mutta Euroopan mittakaavassa meilläkin tarvitaan demokratiaa. Me toivomme myös, että tämä pankkiunioni on myös näissä kuvioissa mukana, kun on vastapainoa ja valvontaa. Siksi me olemme tätä peräänkuluttaneet enemmistön osin täällä Euroopan parlamentissakin, että unionissa olisi tätä demokraattista valvontaa, ei pelkästään hallitusten välistä valvontaa, että demokratia on monen sortista. Euroopan unionin, Euroopan parlamentin täytyy olla omassa osassaan ja meidän täytyy tässä puhaltaa yhteen hiileen Euroopan parlamentin ja kansanparlamentin kesken, eikä panna vastakkain näitä. Merci. Euh, Kiitos. Sitten puheenvuoron saa senaattori Leiden Irlannista. Thank you, uh, Madam President. Kiitos puheenjohtaja. Thank you, Madam President. I'd like to lead uh, Raiskanna. Kiitos puheenjohtaja. Puheenvuorot uh, parlamentaarikkojen suilla ovat olleet erinomaisia kaikista 27 jäsenvaltiosta. Me kuulimme myös Irlannin parlamentin puhemiestä. Hän osallistui omalla puheenvuorollaan tämän päiväisen keskustelun. Hänellä tietenkään puhemiehenä ei ole paljon mahdollisuuksia esitellä omia näkemyksiään ja olikin ilo kuunnella hänen puheenvuoronsa. Hyvin vähän Irlannissa käsitellään tämän kokouksen, tapa, äh, tämän kokouksen sisältöä ja on hyvin tärkeää, että todella käydään näkemysten vaihtoa. Puhemiehen ehdotus siitä, että pätevien työntekijöiden liikkuvuutta tuettaisiin. Meillä on asiantuntijoita eri ala- aloilta heitä voitaisiin tässä tilanteessa käyttää. Tämä ei päde pelkästään Irlantiin, vaan kyllä se pätee ihan koko unioniin. Työntekijät, jotka ovat nyt työttöminä, voitaisiin kehitysmaissa työllistä tehokkaasti. Siellä voitaisiin rakentaa taloja, kouluja, sairaaloita. Meillä on esimerkiksi Etelä-Afrikassa tämän tapaista toimintaa. Ehdotus on oikein hyvä ja hyväksyn sen täysin, tuen sitä täysin. Sitten kun ajatellaan parlamentin Euroopan unionin toiminnan kattamista, että olisi tällaisia suoria lähetyksiä televisiokanavilla komissiosta, parlamentista, neuvostosta ja myös omasta parlamentistamme. Tälle on kyllä intressiä, mutta juurikaan tällaista ei toteuteta. Eli kyllä tämä olisi ihan ihan hyödyllistä ja ansaitsisi tukemme. 40 vuotta sitten Irlanti liittyi silloiseen eec -hän. Ja kyllä tämä on ollut hyödyllistä. Ei ole epäilystäkään siitä, että eivätkö irlantilaiset olisi myös kansanäänestyksissä hyväksyneet kehityksen Sitten kolme neljä vuotta sitten ongelmat alkoivat ja tämä on ollut meille vaikeaa. Tuen hinta on kovin vaikea nyt kantaa ja maksaa. Tämä liittyy Euroopan parlamenttiin ja keskuspankkiin. Takaisinmaksu velkojen suhteen. Tämä on hyvin tärkeää, kun uudelleen neuvotellaan tilanteesta. Me olemme halunneet tukea Euroopan unionia Olemme myös tukeneet euroaluetta omilla toimillamme. Hallituksemme ja aiemmat hallitukset ovat sitoutuneet siihen, että myös jatkossa me osallistumme kriisiratkaisuun unionissa. Haluan kiittää vielä kaikkien puheenvuoroista. Tämä on omasta näkökulmastani senaatin jäsenenä ollut todellakin arvokas kokous. Kiitos. Thank you very much, uh, senator. Kiitoksia kovasti, senaattori Liden. Olette oikeassa. Olemme kuulleet paljon Irlannin parlamentin jäseniltä mielenkiintoista sanottavaa näiden päivien aikana, varsinkin puhemiehenne. Olemme kiitollinen, että olette täällä. Nyt olisi vain yksi puheenvuoropyyntö Salavrakokset, joka ei kyllä ole paikalla enää. Eli nyt annan puheenvuoron komission varapuheenjohtajalle herra Sefkovicille. Hän voi vastata tähän ensimmäiseen kierrokseen puheenvuoroja ja kysymyksiä. Sen jälkeen vielä saavat puheenvuoron Rova Beres ja herra Lama Suur, valiokuntien puheenjohtajat. Hekin haluaisivat kommentoida näitä puheenvuoroja, joita täällä on kuultu tähän mennessä. Sen jälkeen saatte vielä tilaisuuden, siis teillä on tällainen keltainen lomake kansiossanne pyytäksenne puheenvuoro ja sitten päätämme keskustelun noin kello 12, varttia oli 12, puheenjohtaja, varapuheenjohtaja Sefkovic. Thank you very much for Kiitoksia rouva puheenjohtaja, kiitoksia, että saan vastata näihin esitettyihin kysymyksiin. Yritän käydä ne esitysjärjestyksessä. Saksan Edustaja Kudla kertoi, että meidän tulisi puhua enemmänkin tästä eurooppalaisesta lisäarvosta. Olen täysin samaa mieltä kansanne. Komission puheenjohtajahan totesi saman asian. Silloin kun on keskusteltu monivuotista rahoituskehyksistä, niin tuppamme unohtamaan sen, että jäsenvaltiot hyötyvät monivuotisesta rahoituskehyksratkaisusta tavalla tai toisella pari valaisevaa esimerkkiä saanen esittää. Keskustelut lähtivät liikkeelle yhdistyneessä kuningaskunnassa ja toivottavasti tämä voidaan huomioida. Jos katsotaan näitä lukui, lukuja, niin vuonna 2011 6 miljardia puntaa britit maksoivat yhteisön budjettiin. Ja arvioiden mukaan he yhdistyneiden kuningaskuntien kansalaiset ja yritykset saavat vuosittain 30-90 miljoonaa puntaa, riippuen tietenkin siitä, missä vaiheessa talouden kiertoa ollaan menossa. Mutta joskus on vaikea tarkastella unionin budjettia vain ainoastaan näiden monivuotisten rahoituskehysten näkökulmasta katsottuna. Me olemme keskustelleet myöskin budjettivaikutteista ja Euroopan unionin tarjoamasta lisäarvosta ja olin ilahtunut, kun huomasin, että, että esimerkiksi Alankomaat olivat laskeneet sen hyödyn, jonka unioni tuo kansalaisilleen mukana ja silloin äh, lähdettiin siitä, että jokainen kansalainen hyötyy vuosittain noin 2000 euroa. No, se tarkoittaa noin seitsemän, kahdeksan kertaa enemmän kuin mitä EU alankomainen kansalainen maksaa unionin budjetin keskimäärin. Eli tämä tarkoittaa sitä, että sisämarkkinoiden budjetin kautta, yhteistyön kautta voimme siis saada todellisia kerrannaisvaikutuksia aikaiseksi. Meidän ei tule vain ainoastaan tuijuttaa näitä kirjanpidollisia lukuja, jotka löytyvät rahoituskehyksistä, vaan meidän täytyy nähdä tämä kokonaisuus joka tarkoittaa sitä, että Euroopan unioni on maailman suurin talousalue ja Euroopan unioni on kansainvälisen kaupan suurin toimija ja siitä on tietenkin hyötyä kansalaisillemme. Olenkin tyytyväinen tähän ajatuksen, jonka puheenjohtaja Lama Suur esitti. Ehkäpä meidän tulisi analysoida asiaa juuri samalla tavalla, eli katsoa hiukan laajemmin sitä, minkälaista hyötyä unioni tuo kaikille jäsenvaltioille. Paljonko me maksamme, paljonko me saamme takaisin, mutta ei ainoastaan tätä laskinta käyttäen, vaan katsotaan mitä muitakin hyötyjä hyötytekijöitä sisämarkkinoista ja Euroopan unionista on tarjolla. Kollega Kudla myöskin viittasi pankkivalvontakysymykseen ja siihen, mikä olisi Euroopan keskuspankin rooli. Todettakoon siihen, että kehitys on ollut uraa uurtava, eli että pääsemme yhteisymmärrykseen tästä yhteisestä valvontamekanismista. Ja tämä viivekysymys ja neuvotteluiden kulku ovat osoittaneet sen, että oli hankala löytää tämä tasapainotila. Euroopan neuvostossa piti Ecofinille kahteen otteeseen ilmoittaa, että nyt pitäisi saada tuloksia aikaiseksi. Ja kiire johtui siitä, että me näimme, minkälaisia ongelmia kansallisen tason valvonnassa oli olemassa pankkisektorin liittyen kun katsotaan, miten rahoitusmarkkinat ovat integroituneet, mutta silti valvonta tapahtuu vain ja ainoastaan kansallisella tasolla, niin se edellytti todellisia, todellisia nopeita muutoksia. Siksipä tämä yhteinen valvontamekanismi on merkit, merkittävä historiallinen päätös. Tietenkin komissiossa tehdään hartiavoimin töitä näiden kahden pilarin linkittämiseksi toisiinsa. Se on tarpeen, sillä me tarvitsemme yhtäältä kriisinratkaisumekanismin ja toisaalta talletustakujärjestelmän, kun meillä on yhteinen valuutta ja yhteinen politiikka, niin jatkossa meidän pitää päästä yhteisymmärrykseen myöskin näistä mainituista järjestelmistä. Euro on tois, maailman toiseksi tärkein valuutta ja siksi sitä, sen suhteen täytyy valvontaa tehostaa. Tahto on olemassa ja tästäpä syystä komissio onkin ilmoittanut selkein sanakääntein, että mm, me haluamme vastuullista toimintaa EKPn toimista, toimi, suunnalta, eli se olisi valvonnan suhteen myöskin tilivelvollinen parlamentin suuntaan. Miksi hyvän ratkaisun löytäminen keski, kesti sitten näin pitkään? Syynä oli se, että valtiovarainministerit tarkkaan pohtivat juuri sitä, että mikä olisi se tarvittava lähestymistapa, tasapainon lähestymistapa kansallisen ja eurooppalaisen valvojajärjestelmän suhteen. Ja minä uskon, että nyt ollaan löydetty se kultainen keskitie. Minä uskon, että edelleenkin kansallisella tasolla on riittäviä valvontamahdollisuuksia tarjolla. Minä en usko, että tässä saattaa syntyä ristiriitatilanteita kansallisten valvojien ja EKPn välillä, silloin kun lähdetään todellakin pohtimaan eurooppalaisista kysymyksistä. Ja me olemme pyrkineet kaikin keinoin varmistamaan, että tämä järjestelmä on tasapainoinen ja kohdennettu toivottavasti sitä voidaan käyttää myöskin mahdollisimman tehokkaasti hyväksi. Näin vastasin myöskin edustaja Juan Gogille, joka otti tämän asian esille. Mitä tulee sitten suoriin maksuihin? Tämä kysymyksen esitti latvialainen kollegamme. Tiedän, että tämä on kinkkinen kysymys, jonka yleensä uudet jäsenvaltiot ottavat esille, jotka uskovat, että suorien järjestelmä olisi kaikista tehokkain, mutta me olemme havainneet kuitenkin, että meidän täytyy edetä niin nopeasti kuin mahdollista ja huomioida olemassa oleva pelivara budjetin suhteen huomioon. Oma ehdotuksemme todellakin kuvastaa näitä eroja, eli me teemme kaiken mahdollisen nykyisissä rajoissa. Yksi asia, joka täytyy pitää mielessä on se, että uudet jäsenvaltiot hyötyvät paljon aluekehitysrahaston varojen varoista. Meidän täytyy tarkastella sekä suoria maksuja että myöskin maaseudun kehittämisrahastoa ja katsoa myöskin tätä asiaa kokonaisvaltaisemmin siinä valossa. Tämä tilanne näyttää jäsenvaltioiden, uusien jäsenvaltioiden näkökulmasta katsottuna paljon paremmalta. Kolka Trypel viittasi siihen, että kansallisten parlamenttien tulisi tehdä tiivistä yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa ja sitä kautta ikään kuin valvoa neuvoston toimintaa tehokkaammin ja Ankomaiden edustaja viittasi tähän avoimuuskysymykseen ja Dublinissa kun kävin, niin viime maanantaina sielläkin minulle esitettiin samainen kysymys. Minun on tietenkin vaikea lähteä puhumaan neuvoston puolesta, mutta minä edustan täällä komissiota ja olen mukana yleisten asioiden neuvostossa, joka valmistelee Euroopan neuvoston kokouksia ja yhteisymmärryksen saavuttaminen on joskus aika hankalaa ja se edellyttää myöskin Euroopan neuvoston puheenjohtajan tuntumaa tilanteesta. Ja voin vakuuttaa teille, että ulkoasiain Ministerin neuvosto tarkastelee yksityiskohtaisesti näitä esitettyjä kysymyksiä. Läsnä on myöskin Herman van Rompuy ja näissä keskus, nämä keskustelut lähetetään myöskin suorana. Nyt herää vain kysymys siitä, että miten voimme varmistaa sen, että nämä lähetykset lähetettäisiin myöskin Yleisradion toimesta, jotta kansalaiset voisivat näitä keskusteluja seurata. Mitä tulee sitten tähän suunnitelmaan, emusuunnitelmaan, kyse ei ole siitä, että esitys olisi pöydällä ja se menisi sellaisenaan läpi. Me tiedämme, että tässä tulee vielä kulumaan paljon aikaa ennen kuin se hyväksytään tietyillä aloilla täytyy tehdä vielä paljon työtä ja komission ajatuksena oli se, että kyse oli ikään kuin lähtölaukaus keskusteluille ja olen erittäin iloinen siitä, että tänäänkin olemme voineet keskustella asiasta ja me tulemme myöhemmin tänä vuonna esittämään omat visiomme, jossa ei huomioida ainoastaan tämä emu-ulottuvuus, vaan myöskin Euroopan unionin koko kehitys ja tavoitteemme, eli poliittinen unioni. Ja tämä tulee olemaan erittäin tärkeää tulevia ensi vuoden Euroopan vaaleja silmällä pitäen ja toivottavasti Euroopan parlamentti ja uusi komissio voivat sitten saada ensi vuonna kansalaisiltaan selkeän mandaatin sen suhteen, että miten tämän esitetyn vision suhteen tulisi editä, edetä, jotta tässä päästään sitten integraatiossa seuraavaan vaiheeseen. Mitä tulee avoimuuskysymyksiin, niin komissio tietenkin tekee kaikkensa esimerkiksi asiakirjojen saatavuuden osalta, kokousten ja asiantuntijaryhmien kokousten julkisuuden ja kokousten pöytäkirjojen saatavuuden suhteen. Mielelläni otan tämän esille kansali- keskustellessani asioista kansallisten parlamenttien edustajien kanssa, joten teidän ehdotuksenne kyllä mielellään huomioidaan, mikäli niiden avulla voidaan tilannetta parata. Sitten täällä on viitattu toisiaisuusperiaatteeseen ja suhteellisuusperiaatteeseen. Aivan oikeutetusti hän totesi, että tämä liittyy kaikkiin niihin kysymyksiin, joista keskustellaan kansallisten parlamentaarikkojen kanssa. Nämä keskustelut ovat olleet erittäin opettavaisia ja komissiossa pyritään sitten varmistamaan, että ennen kuin teemme minkäänlaisia lainsäädäntöehdotuksia, niin me tarkkaan arvioimme näitä kahta periaatetta. 30 prosenttia ehdotuksista palautetaan lähtöruudukoon, niitä täytyy parantaa. Ja te, kansallisten parlamenttien edustajat ja Euroopan parlamentin edustajat, saatte nämä ehdotukset ja vaikutusanalyysit käyttöönne, joissa huomioidaan myöskin tämä toissijaisuus ja suhteellisuusperiaate. Ja yhä useammin saamme myöskin kommentteja kansallisista parlamenteista, jotka liittyvät juuri tähän subsidiariteettiperiaatteeseen. Mutta tämä tietenkin tarkoittaa sitä, että valitettavasti vastausaika viivästyy tästä syystä. Ja sitä pyydän anteeksi. Ja mitä kollega Leiden Irlannin senaattorina totesi, niin positiivinen viestintä on se, johon meidän täytyy panostaa. Meidän täytyy välttyä siltä, että me vain ja ainoastaan keskitymme näihin negatiivisiin kysymyksiin, vaan että korostamme myöskin sitä, mitä olemme saaneet aikaiseksi. Ja tiedän, että Irlannin suhteen kyse on myöskin arkaluonteisista kysymyksistä. Olemme erittäin vaikuttuneita siitä, mitä Irlanti ja Irlannin kansa ovat saaneet aikaiseksi tämän uudistusohjelman kautta, ja me todellakin toivomme, että EKP-ratkaisukin saadaan aikaiseksi ja siitä kautta saataisiin sitten positiivisia vaikutuksia aikaiseksi. Kiitoksia. Kiitoksia kovasti varapuheenjohtaja Sefkovic. Huomasin, että otitte esille herra Bartin esityksenkin keskustelun televisioimisesta komissiosta ja parlamentista. Parlamentti ja komissio varmasti voivat tehdä tässä läheistä yhteistyötä niin, että tämä myös toteutuisi. Erinomainen ajatus. Ennen kuin näen puheenvuoron vielä valiokuntien puheenjohtajille, pyytäisin, että Irlannin puhemies Sean Barrett voisi vielä esittää muutaman kommentin. Ei kun halusin vain kommentoida Belgian kollegan puheenvuoroa. Hänkin on entinen puhemies liittyen, että kansallisessa parlamentissa ei oikein ole kunnon käsittelypohjaa Eurooppaan sieltä käsittelyä. Minä olen tämän myös tuntenut nahoissani. Ja minä olenkin esittänyt, että meidän pitäisi pyrkiä pääsemään kansallisten parlamenttien kesken yksimielisyyteen, että tiettynä päivänä, ehkä parin kuukauden välein, jonain tiettynä päivänä kansallisessa parlamentissa käytäisiin keskustelu Eurooppa-asioista, joita sitten esimerkiksi valiokunnissa täällä keskustellaan. Jos se onnistuisi kautta Euroopan ja sitä tuettaisiin myös täällä Euroopan parlamentissa, no miten se sitten toteutuu käytännössä, no se on ehkä hankalaa, tällaisten kokousten vaikeus onkin se, että kyllä saadaan aina hyviä ajatuksia aikaan, mutta mihin ne sitten päätyvät keskustelun jälkeen, sitä ei tiedetä. Siksi ehkä meidän pitäisikin pyrkiä löytämään jonkinlainen järjestelmä, niin että kun hyviä ajatuksia täällä tulee ja saavat tukeakin, että me myös eteenpäin menisivät, etteivät sitten menisi mappiin Ö. Ja on hyvä kääntyä kansallisten parlamenttien puoleen ja pyytää, että ne keskustelisivat Eurooppa-asioista. Ja siksi minä esittäisin, että pari kuukauden välein, kuukauden välein löytyisi tällainen yksi tuumaisuus. Ja mielestäni ainoa tapa on se, että komissio ehkä voisi tuoda ehdotuksen neuvoston kokoukseen ja siellä hallitusten päämiehet tästäkin sopisivat mutta päätöksiä tarvitaan, eikä se, että ei vain leijumaan ilmaan ja toivottaisiin. Se on kuitenkin niin tärkeää, koska nimittäin ne, jotka toimivat kansallisissa parlamenteissa, jotka eivät ehkä ole Eurooppa-asioiden valiokuntien jäseniä, eivät käytännössä oikeastaan tiedä, mitä on vireillä Eurooppa-asioissa. Nimittäin jos näitä mietintö ei edes tuoda täysistuntoihin, niin kukaan edes tiedä, mitä sitten valiokunnissakaan tehdään. Eli kyllä tässä on selvää puutetta. Jotain myönteistä varmasti syntyy näistäkin kokouksista ja sen pitäisi myös toteutua. Sitten lopuksi vielä saksalaiselle kollegalle, joka puhui kansanäänestyksestä. Irlannit ovat tässä kyllä tosiasiantuntijoita. Ja kun meillä on ihan oma perustuslakimmekin, ja siellä on huomattu, että siellä on niin paljon sanoja, että kun aina jotain muutoksia täällä tehdään, niin joudutaan kansanäänestys tekemään. Voin kyllä taata teille sen, että vaikkakin se on ihan kiva, kun ne menevät läpi, niin ei ole kauhean kivaa kampanjoida kuitenkaan. Nimittäin aina putkahtaa esille myös vastustajien puheessa tämä Eurooppa-ajatus. Eivät jos suostu oikein keskustelemaan kun pitävät tätä jo hyvin etäisenä asiana ja omituisena, kaukaisena asiana. Mutta on aika palkitsevaa, kun sitten saa kansalaiseltakin vahvistuksen. Se on meillä ollut useaan otteeseen edessä, mutta jos ajatellaan, että säännöllisesti pidettäisiin kansanäänestyksen vaikeutena on ehkä se, että osallistuminen on ollut aika vähäistä. Se on ehkä varoituksen kello ne, jotka politiikassa ovat, niin ymmärtäisivät, että tässä on jälleen viestinnässä ongelmia, että ymmärretään näiden asioiden merkitys. Nämä halusin ottaa esille. En minä pelkää millään muotoa kansanäänestyksiä. Totta kai se on ihan kiva järjestää, jos saa sellaisen tuloksen, mistä tykkää. Mutta olen kovasti samaa mieltä myös belgialaisen kollegani kanssa – että kyllä meidän jotain myönteistä pitäisi saada aikaan, että kaikkien kansallisten parlamenttien täysistuntoihin tuotaisiin tärkeitä Eurooppa-asioita, että niistä keskustellaan siellä. Ja näin myös ehkä kansakin ymmärtäisi paremmin. Ja mitä olen myös pitänyt vaikeana, on tietynlaisen Eurooppa-slangin käyttö, two-pack, six-pack, ohjauspakettia, budjettikuripakettia. Kuka tietää, mitä on six-pack tai two-pack? Six-pack voisi olla todellakin sitten paketti olutpulloja. Eli kun näistä keskustellaan tämmöisissä sisäpiireissä, ei voi olettaa, että kansa ihan ymmärtää aina, mistä puhe on. Actually, they discovered the spreads. so, uh, thank you very much. Uh, uh. Kiitoksia kovasti, puhemies. Vielä muistuttaisin, että kuten puhemiehen täytyykin täsmentää, että täällä tässä parlamentissa meillä on oma Europarl TV ja me olemme myös tehneet yhteistyötä alueellisten, paikallisten, kansallisten, parlamentaaristen TV-kanavien kanssa kautta Euroopan. Näin olemme voineet tuoda tätä lähemmäksi kansalaisia, varsinkin Euroopan parlamentissa asioita käsiteltäessä. Ja mielellään me voisimme tätä vielä parantaa, tätä yhteistyötä. Sitten nähdään komissionkin kanssa, mitä voitaisiin tehdä, jotta kansalaiset paremmin tuntisivat keskustelut, joita käydään Euroopan parlamentissa. Ja nyt annan puheenvuoron puheenjohtaja Alan Lama Suurille. Tai kumpi teistä ensin puhuu? Herra Lama Suur, eli budjettivaliokunnan puheenjohtaja. Merci, madame la présidente. Kiitos puheenjohtaja. Muutama kommentti, kenties vastauskin puheenvuorojen vuorojen tiimoilta. Ensinnäkin Bettinan suuntaan CDUsta. Onko hän paikalla vielä? Hän on lähtenyt. Ah. Bon. Euh, je... No. Olisin vain esittänyt kaksi kommenttia, kun otamme huomioon, mitä puhemies Barrett sanoi kansanäänestyksestä. Bettina sanoi, että miksi pitäisi pelätä kansanäänestyksiä. On selvää, että jos liittokansleri Kohl vuonna 1992 olisi Maastrichtin sopimuksen alistanut kansanäänestykselle, käännyn tässä saksalaisten kollegan puoleen, niin olisi ollut enemmistö, joka olisi vastustanut euron synnyttämistä Saksassa. Saksan kansa kuitenkin otti kantaa, kun sitten seuraavissa vaaleissa, parlamenttivaaleissa, valittiin Kohl ylivoimaisesti. Meillä on kaikilla omat perinteemme jokaisessa maassa. General, kenraali de Gaulleista lähtien Ranskassa, kun kansanäänestys hävittiin, niin sitten kansanäänestystä on pidetty jonkinlaisena valtaapitäjien hyväksyntääänestyksenä. Eli sitten kansanäänestykset otetaan vain kantaa siihen, kuka on kulloinkin vallassa Ranskassa parlamentaarikot tietävät hyvin, että demokratian, edustuksellisen demokratian tilaa täytyy jotenkin yhdistää suoraan demokratiaan, mutta meillä on kansalliset perinteemme kaikissa jäsenvaltioissa. Sitten vastauksena kommenttiin, joka usein esitetään, jonka mukaisesti miksi Euroopan budjettia kasvatettaisiin, kun kerta yli 200 miljardia euroa määrärahoja on käyttämättä tällä jargonilla, jonka puhemies Barrett juuri tuomitsi, eli eurooppakielellä puhuttuna meillä on nämä rallit, Hest a liquide. Eli nämä ovat ikään kuin vääriä ylijäämiä. Tämä tarkoittaa sitä, että kun uusi yhteisön ohjelma käynnistetään kohesioalalla, aluepolitiikan alalla, sosiaalipolitiikan alalla, niin vaaditaan noin puolitoista vuotta jäsenvaltiossa, jotta menettely on käynnistynyt, kriteerit on asetettu, hankkeet suunniteltu. Ja erityisesti liitto valtiotyyppisissä valtioissa vaaditaan aikaa. Eli 200 miljardia noin teknisesti on, mutta ei tämä ole talouspoliittinen ongelma. Sitten äh, Liettuan edustaja, ää, äh, anteeksi, Latvian tulkikorja edustaja nosti esille nämä kohesiovarat jotka seuraavalla kaudella hänen maassansa myönnetään. Aivan erityisesti kiittäisin kollega Servasia Alankomaista. Hän valitteli avoimuuden puutetta. Avoimuuden puutteen lisäksi kaikkien kollegoiden pitäisi kiinnittää huomiota siihen, että Eurooppa-neuvostossa on jonkinlainen valtasiirtymä tapahtumassa rikotaan perustamissopimusten henkeä. Valitettavasti Van Rompuy ei ole enää paikalla kuuntelemassa sitä, mitä nyt sanotaan, mutta toivon, että hänen korvinsa nämä sanat kantautuvat. Perussopimuksissa todetaan, että Eurooppa-neuvosto määrittelee Euroopan politiikan suuret linjat. Tästä olemme kaikki samaa mieltä. Ja olemme tyytyväisiä siitä, että kun vaikeimpina rahoitus- ja velkakriisin aikoina onneksi Euroopan neuvosto oli paikalla, reagoi ja pystyi sammuttamaan tulipaloja ja löydettiin hienoja ratkaisuja. Mutta tästä eteenpäin kun mennään, niin Euroopan neuvosto on taipuvainen ajattelemaan, että se on jonkinlainen ylivaltainen elin. Ja sitten kun jäsenet pääsevät sopimukseen, niin tästä syntyy sitten laki koko unioniin. Tää, juuri tällä nimenomaisella hetkellä, ensi viikolla, seuraavassa Euroopan neuvoston kokouksessa. Tavoitteena on päättää siitä, minkälainen budjetti saadaan unionin 2014-2020 kaudelle. Jos päästään yksimieliseen sopimukseen, niin käännytään meidän puoleen, Euroopan parlamentin puoleen ja teidän kansallisten parlamenttien puoleen ja todetaan, että no niin, Tämä on hieno sopimus, mahtava sopimus, joka saa Euroopan kymmeneksi vuodeksi selville, selville vesille. Ja poliittisesti totta kai te olette samaa mieltä, te olette velvoitettuja hyväksymään, ratifioimaan tämän. Tämä on Euroopan päätös ja suhteessa meihin he sanovat, että kyllä tämä on niin ihme juttu, että ette voi estää tällaista valtavaa hanketta etenemästä. Mutta he tekevät työtään ikään kuin me neuvottelisimme kansainvälisestä sopimuksesta, niin kuin tehtäisiin diplomaattien kesken salaista työtä, kun kuitenkin kyse on budjetista, kaikista tärkeimmästä työstä, jota parlamentit tekevät. Totta kai tälle vaaditaan demokraattista avointa keskustelua, jossa kaikki voivat perustella argumenttinsa, selittää äänestyskäyttäytymisensä ja loppujen lopuksi päästään loppupäätökseen, jossa kansan edustajat ovat mukana. Heidät on tähän valittu. Liitto liittovaltiossa Saksassa lendereiden pääministerit päättävät keskenään siitä, mikä on sitten liittovaltion budjetti kymmeneksi vuodeksi. Ei tällaista voida hyväksyä ja sitten, sitten Karlsruen tuomioistuin tämän tuomitsisi välittömästi. Tässä ollaan unionin yhteisön toiminnassa menossa sellaiseen suuntaan, joka ei demokraattisesti ole hyväksyttävissä. Ja Alankomaiden parlamentaarikot tietyt eivät tätä voi hyväksyä. Ei sitä voi kukaan hyväksyä. Ja tässä täytyy määritellä, miten me reagoimme tilanteeseen. Voin yhtyä tässä mielessä kyllä siihen ehdotukseen, jonka puhemies Barnett esitti. Tämän tapaisen kokouksen jälkeen pitäisi katsoa, minkälaista seurantaa, minkälaista jatkotyötä tälle voitaisiin saada aikaiseksi. Jos meillä on yhteisiä ehdotuksia ja huolenaiheita, pitäisi valvoa, että seuraavassa kokouksessa valmistauduttaisiin sitten hieman tasapainoisemmin Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien kesken. Kiitos, Rolama. Suuri rouva Beres. Merci beaucoup. Euh. Kiitoksia kovasti, hyvää varapuhemies, ja kiitos, jotka ovat jääneet kokouksen loppuun asti. Ja pitää paikkansa, että olen aivan samaa mieltä tämän brittikollegan pettymyksen kanssa siltä osin, että puheenjohtaja Van Rompuy, puheenjohtaja Barroso ja puhemies Schulzkin joutuvat lähtemään, vaikkakin olen kiitollinen siitä, että varapuheenjohtaja Sefcovic on paikalla, kuten myös varapuhemies Povimatta. Mutta jos ajatellaan tätä debriefausta, kuten britit sanovat, niin varmasti tämä täytyy kuitenkin kaikki vielä purkaa kunnolla. Ja ensinnäkin tässä tarvitaan temaattisia kokouksia rinnakkain, niin että voidaan ilman papereita kertoa näkemyksiä, olla vuorovaikutuksellisempia, käydä perusteellisia keskusteluja näissä eri työpajoissa. Ehkä myös tämä ajatus siitä, että ei välttämättä, että siellä olisi kaikki kolme toimielinten mukana, ainakin aivan lopuksi, niin se on hyvä tapa toimia, koska näin voidaan myös välittää viestiä, mutta ennakkoehto on kuitenkin, että kaikki puheenjohtajat ovat paikalla myös tässä osiossa. Minä nimittäin kuulin myös, että jos ajatellaan, mitä me olemme viestiä lähettäneet, niin Ehkä ne ovat aika tärkeitä myös heille. Minä haluaisin kiittää puhemies Barrettia. Nimittäin hänen molemmat puheenvuoronsa olivat äärettömän selkeäsanaisia ja myönteisiä hengeltään työn jatkoa ajatellen. Ja myös kuten Martin Schulz se eilen illallisella, että meidän täytyy tätä yhdessä viedä eteenpäin. Jokainen joutuu tykönään miettimään toisenlaista demokratiaa, mutta totta kai meidän täytyy oma hommamme hoitaa tykönämme. Te esititte kaksi ehdotustakin myös viestinnän osalta parlamentin työtä välitettäessä, niin mielestäni ne ovat aika lupaavia nekin tulevaisuutta varten. Haluaisin kuitenkin vielä palata tässä loppupuheenvuorossani erityisesti tähän tarkasteluun, jota me olemme täällä tehneet. Tavallaan se on päätöstä jollekin jo tehdylle ja alkua tulevalle, kun ajatellaan tätä ohjausjaksoa ja kasvuselvitystä. Siinä meidän täytyy aina viitata myös perussopimuksiin siinä, mikä on emun toimivalta ja mitä on määritelty perussopimuksissa talousarvioasioissa. Ja eivät ole sellaisia aloja, joita voisi pitää ikään kuin vain, että kopioidaan, leikkaa ja liimaa tyyliin se, mitä on ollut ulkopolitiikassa muualla, tai mikä toimivalta on eri tahoilla ollut. Se on liian yksinkertaista ajatella näin, että tässä voidaan samanlaisen mekanismin ruveta kopioimaan. Toinen kommenttini, mitä voitaisiin yhteistyön tiimoilta ajatella, haluan oma suuremmasti tietää sen. Meillä on ollut tämä ilo ollut mukana myös valmistelukunnassa aikanaan. Pitää paikkansa, että valmistelukunnassa oli mahdollisuuksia yhdessä myös laatia tekstejä siellä oli erilaisia tulkintoja myös ajatellen oikeutusta. Sitä tehtiin tosi aikaisesti monella tasolla. Jos ajatellaan vuotuista kasvuselvitystä tai ohjausjaksoa, niin enpä usko, että me voisimme yhdessä ruveta kirjaamaan päätöslauselmia kevään Euroopan neuvoston varten. Ehkä ole väärässä, mutta en oikein ymmärrä, miten tässä voitaisiin eri panoksia ruveta kasaamaan yhteen neuvostoa varten. Jokainen joutuu siis tykönään tätä miettimään niin, että tämä olisi ajatuksenvaihtoa varten kuitenkin, ja se on jo sinällään arvokasta. Sen pohjalta meidän pitäisi varmastikin jatkaa, kuten puhemies Barrett totesi, katsoa mihin suuntaan tässä mennään. No, en halua sen pidemmälti puhua. Kaikki olennan jo on todettu näiden päivien aikana, jotka olemme yhdessä viettäneet. Olen iloinen tästä ajatuksesta, että voimme tämän kokemuksen myötä ensi vuonna ehkä panna paremmaksi. Kiitoksia puheenjohtaja. Meressä sitten varapuheenjohtaja Sefkovic vielä lopuksi. Kiitoksia rouva puheenjohtaja. Nämä no, olivat erittäin rohkaisevia päiviä. Maanantaina kävimme mielenkiintoisia keskusteluja Dominic Henningerin johdolla tämänpäiväinen kokouskin selvästi osoitti, että meidän täytyy tätä parlamenttien välistä yhteistyötä tiivistää, koska olemme syventämässä EUn integraatiota ja me siirrämme EUlle valtuuksia ja nyt yritämme vain löytää tämän demokraattisen legitimiteetin ja vastuullisuuden – Toinen viesti näinä päivinä on ollut se, että meidän täytyy tehostaa koordinointia erityisesti sosiaalisella saralla ja konvergenssin osalta, sillä muuten riskinä on se, että kilpailu vääristyisi ja sosiaalisen mallin standardit vesittyisivät. Kollega Beresin esittämä ehdotus, eli että 25 prosenttia MFFstä ohjataisiin sosiaalirahastoon, on hyvä asia, koska siellä meillä on olemassa suuria ongelmia. Me emme voi menettää tätä nuorten sukupolvea. Heille pitää antaa mahdollisuus luottaa unioniin, demokratiaan ja siihen, että me kykenemme tekemään toimivia päätöksiä. Sen he todellakin ansaitsevat. Ja sitten mitä tulee käyttämättä oleviin varoihin, pitää paikansa, näitä varoja on vielä paljon tarjolla ja se johtuu pitkälti niistä prosesseista, jotka eivät ole olleet kovinkaan tehokkaita, mutta lisäksi me tarvitsemme myöskin toimivia vuosittaisia budjetteja. mutta välttämättä aina ei tarvitse käyttää kaikkia varoja, mutta käyttämättä jäävät varat jouduttaisiin jatkossa siirtämään aina seuraavalle vuodelle, joten pitäisi pyrkiä kuitenkin käyttämään nämä varat kustannustehokkaasti hyväksi. Ja sitten meidän täytyy myöskin yrittää katsoa, mitä todellisia tarpeita näiden varojen käytölle on olemassa, eli realistisia talousarvioita tarvitaan. Sitten viimeinen asia, jonka haluaisin ottaa esille, liittyy siihen, että nämä mainitut kaksi periaatetta, jonka tiimoilta meidän tulisi tehdä tiivimpää yhteistyötä, niin ne täytyy huomioida. Ensinnäkin meidän täytyy todellakin varmistaa tämä vastuullisuuden periaate. Eli ne ovat vastuussa, jotka päätöksiä tekevät mutta myöskin siellä, missä ne todellakin vaikuttavat. Mutta yhtä lailla tärkeää on varmistaa tämä demokraattinen legitimiteetti huomioiden myöskin toimivaltuuksen siirto kansalliselta tasolta EUn tasolle. Ja minä uskon, että jos hyvää tahtoa vallitsee ja ottaen huomioon, mitä tällä parlamentaarisella viikolla on sanottu, niin minä olen aika lailla luottavaisin mielin katsomassa tulevaisuuteen. Kyllä tämä tulee onnistumaan. Kiitoksia. President. Kiitoksia kovasti varapuheenjohtaja Sefkovic, hyvät kollegat. Olen aivan varma, että olemme kaikki tietoisia siitä, että tämän ensimmäisen eurooppalaisen parlamentaarisen viikon keskustelujen kulku osui erittäin tärkeään ajankohtaan. Sen jälkeen kun saimme ensinnäkin vuotuisen kasvuselvityksen komissiolta ja ennen kuin se vielä hyväksytään Eurooppa-neuvostossa. Kuten usean otteeseen tuli esille keskusteluissammekin, eurooppalaisen talouspolitiikan ohjausjakson puitteissa tarvitaan myös yhteisiä painopisteitä. Ne ovat ehkä kyllä muuttuneet ja varmasti muuttuvat enemmänkin, kuin uudistetaan taloudellista hallinnointia. Moni jäsenvaltio näkee Euroopan tason puuttuvan lähes kaikkeen politiikkaan, ainakin ohjelmamaissa. Varsinkin jos ajatellaan maakohtaisia suosituksia, niin valitettavasti tuntuu siltä, että kansallistasolla ajatellaan, että niitä pakotetaan heille. Ja ehkä tätä on syytä myös miettiä ihan vakavasti jotta täytäntöpano olisi myös vaikutuksellista. Yhtä lailla tunnustetaan myös se, että demokratia vaje, joka jo oli olemassa aikaisemminkin, ajatellen Euroopan toimielimiä, niin se on vain kasvanut kasvamistaan ainakin päätöksenteko Euroopan unionin tasolla. Siksi on käynyt hyvin vaikeaksi enää tietää, kuka päättää tavoitteista ja kuka loppujen lopuksi päätöksistä kantaa vastuun. Toisin sanoen, täällä käydyt keskustelut näitä kolme päivän aikana uskoakseni ovat osoittaneet, että oikeastaan meistä on kiinni, meistä kansanedustajista kansallisella ja eurooppalaisella tasolla, että sekä Euroopan ja kansallisten parlamenttien tasolla löydetään kunnollisia keinoja tehdä yhteistyötä, että voitaisiin tukea taloudellista politiikkaa, päätöksentekoa, koska enää ei välttämättä voida pitäytyä kansallisiin rajoihin. Ja totta kai tämä parlamentaarisen ulottuvuuden täytyy olla kaikessa mukana. Totta kai paljon joudutaan ratkaisemaan näiltä osin myös ohjausjakson puitteissa mutta myös budjettisopimuksen yhteydessä, eli tämän kuuluisan artikla 13 osalta. Se on johtanut keskustelun sekin. Usko kuitenkin, että näiden kolmen päivän keskustelujen aikana nimenomaan yhteisöpohjainen eurooppalainen ohjausjakso oli keskiössä. Siksi haluaisin esittää kiitokset laadukkaista puheenvuoroista, ylipäätään kiitokset laadukkaasta keskustelut, keskustelusta ja toi, kiitos myös ehkä mahdollisesta raportoinnista maalipiireissämme mahdollisesti. Mielestäni me olemme kyllä pystyneet demokraattista vastuunkantoa parantamaan myös ohjausjakson osalta. Varmasti vielä edessä on pitkä matka. Ainakin me olemme ottaneet yhden tärkeän askeleen eteenpäin. Vielä kerran monet kiitokset läsnäolostanne, osallistumisestanne ja laadukkaista puheenvuoroistanne. Hyvää iltapäivän jatkoa.